Works this way. Okay, right. If, uh... No niin, hyvät naiset ja herrat. Mikäli kaikki ovat valmiina, niin aloitamme kokouksen. kun loppu hämöttää, sitten on hank- ikävä, mikäli joutuu hoputtamaan ihmisiä, joten aloitetaanpa ajoissa. Ensinnäkin täytyy hyväksyä esityslista. Kukaan ei tunnu vastustavan, joten esitysistä on kunnossa. Ja kaikki ilmoitusasiat hoidetaan vasta huomispäivänä, joten näin ollen ainoa asia esitysistelmä on nyt rahapoliittinen vuoropuhelu Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin kanssa. Tämän jälkeen siirrymme ko- kokouksemme toiseen osioon, eli Mario Draghin kuulemiseen. Silloin Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajan ominaisuudessa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kyse on kahdesta erillisestä tilaisuudesta, joiden me yritämme pitäytyä jonkinlaiseen näiden kahden tilaisuuden erittelyyn. Tiedämme kaikki, miten täällä toimitaan. Annan puheenvuoron ensin Marjolle. Hän voi pitää alustuspuheenvuoronsa ja sitten meillä on tavanomainen kysymys- ja vastauskierros siten, että aika on jaettu viiden minuutin lohkoihin, mikäli Aikaa on jäljellä. Voi esittää lisäkysymyksen, mutta mikäli Maria puhuu tavanomaista pidempään, sitten ei saakaan lisäkysymystä esittää. Tästä voi tulla hyvinkin mielenkiintoista, mutta oli miten oli. Saat nyt puheenvuoron, Maria. Ole hyvä. Madam Chair, Honorable... Arvoisa puheenjohtaja, talous- ja valiokunnan jäsenet, minulla on ilo olla taas parlamentissa – valiokuntanne vieraana käymässä tätä säännöllistä näkemysten vaihtoa. Olemme aloittaneet vuoden 2013 vakaammassa rahoitusympäristössä kuin viime vuosina on ollut. Tämä on saavutettu yhteisillä uudistuksilla hallitusten ja parlamenttien toimesta ja Euroopan unionin toimielinten päättäväisillä toimilla. Vaaditaan huomattavia jatkotoimia, jotta voimme varmistaa, että Eurooppa pääsee eteenpäin kriisistä, saa luottamusta aikaiseksi sijoittajien ja kansalaisten keskuuteen ja saa aikaiseksi vakautta ja kasvua. Parlamentilla on keskeinen rooli uudistusagendassa. Aivan erityisesti ajattelen lainsäädäntöä, jota hyväksymme yhteisestä valvontamekanismista – se on oleellisen tärkeää, jotta pääsemme kohti rahoitusunionia. Tänään käyn ensin lävitse euroalueen talouskehitystä joulukuun jälkeen. Sen jälkeen käsittelen niitä kahta aihetta, jotka olette valinneet keskustelun aiheiksi. Matalan korkotason ympäristön vaikutukset ja toiseksi kriisinratkaisumekanismin perustaminen. Sitten viimeisimmän kokouksemme EKP-neuvosto on jättänyt keskeiset ohjauskorot ennalleen. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 0,75 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 0 prosenttia ja talletuskorko 1,5 prosenttia. Taloudellinen toimeliaisuus supistui kolmatta vuosineljännestä peräkkäin nyt neljännellä vuosineljäksellä vuonna 2012. Indikaattorit osoittavat edelleenkin heikkoutta vuoden 2013 alkupuolella. Kotimainen kysyntä pysyy vaimeana. Tämä johtuu heikosta kuluttajien ja sijoittajien tuntemuksista ja taseiden välttämättömästä sopeuttamisesta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ulkomaan kysyntä on myös vaimeaa taloudellinen, taloudellisen toiminnan heikkous vuoden 2013 alkupuolella jatkuu oletettavasti eh, vaiheittaisena elpymisenä myöhemmin vuoden mittaan. Globaali kysyntä vahvistuu, kasvua tukeva politiikka ja luottamuksen parantuminen euroalueen maissa kaikki edesauttavat talouden elpymistä silloin, kun tehdään tärkeitä investointipäätöksiä ja tuetaan elpymistä. Vaikkakin merkittävä kehitys täytyy vielä odotella reaalitalouden alalla. Indikaattorit ovat vahvistaneet sen, että luottamus sekä liikeyrityksissä että kuluttajien osalta on vahvistumassa. Jos katsomme asiaa pidemmällä aikavälillä, niin rahoitusmarkkinoiden parantuminen luottamuksen näkökulmasta viime kesän jälkeen on ollut huomattavaa. Valuuttakurssin suhteen haluan tehdä aivan selväksi, että valuuttakurssi ei ole poliittinen tavoitteemme, politiikan teon tavoite, mutta se on tärkeää kasvun ja hintojen vakauden kannalta. Toinen merkki luottamuksen palautumisesta on se, että vastapuolet ovat maksaneet takaisin pitempiaikaisen rahoitusoperaation lainansa ennakoidusti. Nämä toteutettiin joulukuussa 2011 ja maaliskuussa 2012. Tämä osoittaa, että pankit eivät ole enää niin epävarmoja rahoitusnäkymistään kuin vielä vuosi sitten. Seuraamme tarkasti rahamarkkinoiden kehitystä ja sen vaikutusta rahapolitiikkaan. Rahapolitiikka jatkuu kasvua tukevana ja likviditeetin jaossa täytetään edelleen kaikki huutokauppatarjoukset. Riskit euroalueella ovat edelleenkin alaspäin suuntautuvia. Ne liittyvät odotettua heikompaan kotimaan kysyntään ja vientiin, siihen, että rakenneuudistuksia euroalueella toteutetaan hitaasti ja myös geopoliittisiin tekijöihin ja epätasapainoon teollistuneissa maissa. Näillä kaikilla voi olla vaikutus kehitykseen rahoitusmarkkinoilla ja äh, hyödykemarkkinoilla. Nämä tekijät mahdollisesti vaimentavat parantumista luottamuksen suhteen ja näin ollen viivästyttävät elpymisen alkua. Vuosiinflaatio euroalueella on ollut maltillista. 2,5 prosentista lokakuussa se laski 2,2 prosenttiin marraskuussa ja joulukuussa ja 2 prosenttiin tammikuussa – aivan niin kuin ennustettua. Inflaation odotetaan laskevan alle 2 prosentin lähe, äh, lyhyellä aikavälillä. Kun ajatellaan hintakehitystä, niin edelleenkin riskit ovat keskipitkällä aikavälillä kutakuinkin tasapainossa. Ylöspäin suuntautuvat riskit liittyvät korkeampiin hallinnollisiin hintoihin ja epäsuuriin veroihin ja myös korkeampaan öljyn hintaan ja alaspäin vievät riskit johtuvat taas heikommasta taloudellisesta toimeliaisuudesta ja euron valuuttakurssin kallistumisesta nyt aivan hiljan. Inflaatio-odotukset euroalueella ovat edelleenkin linjassa neuvoston pyrkimyksen kanssa, sen kanssa, että pidämme vuosi-inflaatiotason lähellä 2 prosenttia tai sen alla. Rahatalouden analyysi on yhdenmukainen Eh, hintavakauden kanssa. Rahan määrän trendikasvu on edelleenkin vaimeaa. Yksityissektorille annettavien lainojen määrä on edelleenkin negatiivinen. Lainadynamiikka heijastaa nykyistä suhdannevaihetta, kasvaneita luottoriskejä ja velkaantumisasteen pienentymistä, joka jatkuu edelleen. Kaiken kaikkiaan inflaatiopaineet pysynevät hallinnassa rahapolitiikan kannalta olennaisella aikavälillä. Kun otamme kaiken tämän huomioon, niin rahapolitiikkaamme voi edelleenkin olla kasvua tukevaa. Nyt haluaisin käsitellä ensimmäistä aihetta, jonka olette valinneet tämän päiväiselle kokouksellemme, nimittäin matalan korkotason ympäristön vaikutukset globaalin rahoituskriisin vaikutukset talouteen ja mahdollisesti hintakehitykseen ovat olleet ennen näkemättömiä. Olemme ryhtyneet ennen näkemättömiin toimiin ja ennakoivasti ja tiukasti, jotta hintavakausriskit eivät toteutuisi. Tämähän on meidän mandaattimme mukaista. Ensinnäkin olemme vähentäneet ohjauskorkoja 0,75 prosenttiin sellaiselle tasolle, jota ei aiemmin ole euroalueella koettu. Korkotaso pankkien välisillä markkinoilla on nyt vieläkin alhaisempi, lähellä nollaa. Toiseksi me olemme toimineet ja ennaltaehkäisseet äh, luottojen vähentymistä reaalitalouteen kaikissa rahoitusoperaatioissa pankit pääsevät näihin operaatioihin kiinni. Olemme laajentaneet näiden operaatioiden maturiteettia. Olemme myös laajentaneet takeitten määritelmää. Pankkeille on taattu rahoitus ja näin on voitu helpottaa rahoitussektorin velkaantuneisuusasteen purkamista. Tällä on vaikutuksia hinta vakauteen ja myös työllisyyteen ja kasvuun. Kaikki nämä päätökset ovat varmistaneet hintavakauden ja vakauttaneet inflaatiooletukset näinä poikkeuksellisina aikoina. Luonnollisesti EKP on tietoinen niistä haasteista, joilla, joita meillä on nyt, kun likviditeettiä on paljon ja korkotaso on, korkotaso on matala. Käsittelisin näitä haasteita. Matala korkotaso voi vaikuttaa tuottojen mahdollisuuteen. Näin on erityisesti instituutioiden näkökulmasta, kun ajattelemme vaikkapa vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja. Ne hakevat nimellisiä tuottoja. Hintavakauden takaaminen kriisin aikana on johtanut vakaampiin rahoitusolosuhteisiin. Tämä on oleellisen tärkeää säästäjien ja sijoittajien näkökulmasta. Vain vakaassa ympäristössä voidaan saada vakaita tuottoja. Toinen haaste liittyy kannustimiin. Matalan korkotason ympäristö ja helppo likviditeetti johtaa siihen, että laina-aikoja voidaan jatkaa pienillä kustannuksilla välttämättä luottoriskejä. Pankit eivät seuraa huolellisesti ja voidaan myöntää lainoja kannattamattomille yrityksille. Ajan mittaan tämä tarkoittaa rahoitusresurssien väärin ohjaamista ja vie pohjaa pois tuottavuudelta, kasvulta ja työllisyydeltä. Kolmas haaste on, että sopeuttava rahapolitiikka voi luoda hintakuplia kiinteistömarkkinoille. Tällaisen kuplan puhkeaminen sitten johtaa huomattaviin kustannuksiin reaalitaloudessa. Tässä yhteydessä luonnollinen kysymys kuuluukin, pitäisikö rahapolitiikkaa käyttää aktiivisesti, jotta tällaisia kuplia ja buumeja voitaisiin hillitä? Eli pitäisikö ikään kuin toimia vastatuuleen? Mehän toimimmekin näin implisiittisesti rahapolitiikan strategiamme mukaisesti. Keskitymme keskipitkän aikaväliin ja arvioimme rahapolitiikan kehitystä hintavakauden äh, riskien näkökulmasta. Tämän todettuani täytyy tehdä aivan selväksi, että korkotasomuutokset eivät ole paras väline puuttua rahoitusalan epätasapainoon. Niitä pitäisi käyttää vain erityisolosuhteissa, esimerkiksi silloin kun äh, hinnat uhkaavat, äh, omaisuuserien hinnat uhkaavat hintavakautta euroalueella kokonaisuutena. Euroalueen näkökulmasta tällaiset äh, epätasapainotilanteet äh, ovat relevantteja silloin, kun arvioimme, mitä välineitä pitäisi käyttää. Ja silloin puhutaan toimista maatasolla, jotta liialliset riskit eivät kumuloidu rakennusjärjestelmään tai kiinteistömarkkinoille. Kansallisten viranomaisten pitäisi käyttää asianmukaisia veroja ja valvontavälineitä, joita heidän käytössään on. Nyt haluaisin käsitellä toista aihettamme, kriisinratkaisumekanismia. Tämä hanke on välttämätön rahoitusunionin toinen pilari ja täydentää valvontamekanismia. kriisiratkaisumekanismi täytyy keskittää viranomaiselle, jolla on myös kriisiratkaisu rahastokäytössään. Pidän tervetulona Euroopan neuvoston joulukuun lausuntoa siitä, että vuoden 2013 aikana komissio tekee ehdotuksen tällaisesta mekanismista jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin. EKP yhtyy neuvoston näkemykseen ajoituksesta kriisinratkaisumekanismin suhteen. Nimittäin, että sitten kun pankkivalvonta todella on edennyt valvontamekanismin käyttöönottoon, niin tämä toteutetaan. Pidämme Eurooppa-neuvoston kehoitusta tutkia tätä asiaa prioriteettina ja lainsäädäntäjän toimesta tervetulleena. Toivottavasti se tapahtuu tämän parlamentin kaudella. On neljä pääsyytä kriisinratkaisumekanismille niin, että sen keskiössä toimisi myös kriisinratkaisuviranomainen. Ensimmäinen syy on se, että vain tällainen viranomainen varmistaa ajoissa tapahtuvan puolueettoman päätöksenteon, jossa keskitytään Euroopan tason ulottuvuuteen. Tilanteessa, jossa vaaditaan rajat ylittävää kriisin ratkaisua. Tällainen viranomainen välttäisi keskittymästä kansallisiin kysymyksiin ja toteuttaisi optimaalista strategiaa. Toinen syy on, että kriisiratkaisuviranomainen voisi uskottavasti toimia, minimoiden kustannuksia, arvioida rajat ylittäviä heijasten vaikutuksia ja systeemisiä huolia varmistaa, että kriisinratkaisukustannukset kustannetaan pääasiassa yksityisen sektorin toimesta. Näin ollen kriisinratkaisukustannukset minimoitaisiin, eikä turvauduttaisi veronmaksajien rahoihin. Kolmas syy on se, että viranomainen täydentää välttämättömällä tavalla valvontamekanismia. Valvontamekanismi arvioi puolueettomasti kriisinratkaisun tarvetta ja viranomainen ryhtyy tehokkaisiin toimiin silloin, kun kynnysarvo on ylitetty. Näin ei synny vääränlaisia kannustimia äh, jättää asian valvonta Euroopan tasolle, kun kuitenkin kriisiratkaisu sitten pysyisi kansallisella tasolla. Neljäs syy on, että kriisinratkaisuviranomainen voisi katkaista, voisi rikkoa sen äh, noidankehän, joka meillä vallitsee pankkien ja kansallisvaltioiden välillä. Viranomaisen on oltava vahva toimija. Kolme ehtoa on oikeastaan täytettävä. Ensinnäkin viranomaisella on oltava selkeät, vankat puitteet, jotka mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja valtuudet. Tässä mielessä ehdotettu direktiivi on oleellisen tärkeä. Tämän direktiivin hyväksyminen toivottavasti kesäkuussa on tarvittava askel kohti eurooppalaista kriisinratkaisua. Toiseksi viranomaisen on saatava myös kriisinratkaisurahoitusta. Sen takia meillä olisi oltava eurooppalainen kriisinratkaisurahasto viranomaisen käytössä. Tätä pitäisi rahoittaa yksityisen sektorin taholta etukäteismaksuilla. Kriisin ratkaisurahastoa pitäisi myös tukea jonkinlaisilla varaturvallisuusjärjestelyillä. Ja sitten yksityiseltä sektorilta kerättäisiin erityisiä ex post-maksuja. Kolmanneksi viranomaisella olisi sellainen institutionaalinen rakenne, joka mahdollistaisi puolueettoman toiminnan, tilivelvollisuuden – niin että olisi myös oikeussuojakeinot ex post kriisin ratkaisun jälkeen käytössä. Komissio tällä hetkellä arvioi niitä vaihtoehtoja, joita meillä on sen suhteen, miten viranomainen institutionaalisesti toimisi. Jään odottamaan ehdotuksia. Äh, ehdotuksen on täytettävä nämä kolme keskeistä ehtoa. Kiitos nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Mario. And, and... Kiitos, Mario. Kiitoksia myöskin näistä kommenteista, jotka kohdistuvat tulevaan lainsäädäntöön. On hienoa, mikäli Eurooppa-neuvosto kannustaa yhteislainsäätäjiä toimiin, mutta oikeastaan me voi tehdä mitään ennen kuin komissio tekee ehdotuksensa. Käytännössä asia näin. Mitä tulee tähän kriisinratkaisuviranomaiseen, emme voi tehdä sen suhteen mitään ennen kuin saamme ehdotuksia, mikäli ennen kesätaukoa ehdotusta ei tule, emme voi käsitellä sitä. Tämä on se aikaraja, joka on annettu toimijoiden välisessä sopimuksessa. Olen hoputtanut tässä asiassa asianosaisia toimintaan jo pidempään kuin monikaan muistaa tai haluaa muistaa, mutta viiveitä on ollut tässä asiassa. Tämä meidän syytämme. Ongelmia on ollut myöskin yhtenäisen valvontamekanismin osalta ja toivomme, että EKP voi tässä antaa hieman selvennystä tilanteeseen. Toivottavasti 26. Helmi, 26. päivä helmikuuta tulee joku meidän valiokuntamme asia hieman selventämään, koska meidän täytyy kyllä paneutua näihin asioihin kunnolla, koska me olemme yhteislainsäätäjiä, joten meidän täytyy hoitaa asiamme kuntoon, tehdä kunnolla. Nyt nämä viiden minuutin kysymykset ja vastaukset, että Ensimmäisen kysymyksen esittää kansanpuolen nimessä Jean-Paul Cosesa. Ole hyvä, Jean-Paul. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos keskuspankin pääjohtajalle. Pyydän anteeksi niiden jäsenten puolesta, jotka tulevat tänne vähän yksi kerrallaan, koska täällä on kilpailutilanne viereisen salin kanssa, koska siellä ovat puhumassa Van Rompuy ja Barroso, koska he kertovat meille EUn tulevasta budjetista ja te varmasti ymmärrätte, että Euroopan union, parlamentin poliittisilla puolueryhmillä on tänään työntäyteinen päivä ja juoksevat salista toiseen. Pääjohtaja, haluaisin puuttua muutamiin kohtiin, jotka otitte esille. Rahoitusmarkkinoille pitäisi palauttaa luottamusta, mitä EKP on tehnyt työtä, se on todella tehnyt paljon. Mutta tämä ero, avioero, joka on nyt monille kansalaisille aika todellisuutta, niin nyt voidaan todeta, että luottolaitokset ja rahoitusmarkkinat ei eh, ehkä palauttavat terveytensä, mutta ehkä mikä mm, näkemys meillä on reaalitaloudesta, joka nyt on todella rapautumassa, tehtaita, yrityksiä lakkautetaan, suljetaan, investoinnit, yritysinvestoinnit ovat menossa alaspäin. Te otitte esille äh, paljon elementtejä politiikasta, jota tulette harjoittamaan, mutta antaisitteko te teille oman näkemyksenne tästä nykytilanteesta vähän täsmällisemmin tästä tilanteesta? todella täsmällistä tilanteista ja mitkä tekijät voisivat edesauttaa sitä, että tämä avioero saataisiin nyt poistettua päiväjärjestyksestä ja sopu tulisi takaisin? Thank you. Uh... Kiitoksia. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että hyvin paljon rahoituspuolella on tehty jo työtä sen varmistamiseksi, että pankilla on riittävästi likviditeettiä saatavilla – monet toimet, joihin on ryhdytty viime vuos, vuoden aikana, ovat pystyneet tähän tavoitteeseen meitä viemään lähemmäksi tuota tavoitetta. Pankkikriisi varsinkin vuoden 2013 alkupuolella vuoden 2012 on tässä taustalla. On olemassa kolme syytä, miksi pankit eivät välttämättä lainaa rahaa taloudelle. Ensinnäkin rahoituksen tai rahan puute ja taikka pääoman puute. Tai sitten kolmanneksi se, että pankit kaihtavat riskejä. Olemme puuttuneet tämän ihmisimmäisen ongelman. Tähän toiseen emme voi puuttua, eli mahdolliseen pääomaan puuttumiseen. Emmekä todellakaan voi puuttua tähän kolmanteen ongelmaan. Emme voi tehdä sille mitään. meiltä kysytään, miksi te tee niin kuin muut keskuspankit. Rahoituksen, rahoituksen pitäisi olla uusien lainojen ehtona. Näin on sanottu. Osittain aina jo teemmekin. Olemme sanoneet pankeille, että ne voivat käyttää lainoja vakuutena saadakseen lisärahoitusta EKPltä pankkien antamia lainoja. Mutta on olemassa toinenkin syy, miksi luottoon, luotonanto ei ole lisääntynyt. Tämä johtuu kysynnän puutteesta. Ei epäilystäkään siitä, että sykli on aleneva, koska luoton kysyntä ei ole kasvanut. Alaspäin ollaan menossa. Mitä voimme sitten tehdä? Meidän täytyy odottaa siksi, kunnes pankit katsovat olevansa luottavaisin mielin, e- että pankit suostuvat lainamaan rahaa. Rakenteellisen toimin voidaan tässä ryhtyä esimerkiksi rahoitusunionin loppuun saattaminen niin, että tämä noiden kierre, noiden kehä pankkien ja valtioiden välillä voidaan katkaista. Mutta tällä välillä me joudumme odottelemaan siksi kunnensa rahapoliittinen tai rahapolitiikka, joka on edelleenkin kasvua edistävää, pystyy rahoittamaan taloutta. Tällä välillä on aivan totta kyllä, että neljännes, vuosi neljäs on ollut erittäin heikko, mutta alustuspuheenvuorossani sanoinkin jo, että kaikki indikaattorit osoittavat, että taloudellinen toiminta alkaa vakautua matalalle tasolle tosin. Heilahtelut ei tapahdu, ei nyt täytyy vain odottaa, että saadaan matalista koroista hyötyä pystytään näillä elvyttämään ja että raha pistetään liikkeelle ja korko tasot mukaan luettuna yön yli korot ja pankkien väliset korot ovat lähellä nollaa. Nyt täytyy vain odottaa, että kaikki nämä toimet alkavat näkyä käytännössä reaalitaloudessa. Toimet, joilla pystytään parantamaan pankkien pääomaa tasoa, eivät ole sellaisia toimia, joihin EKP voi ryhtyä, vaan pikemminkin kyse yksittäisten hallitusten ja maiden toimista tässä suhteessa. Tämän sanottua, niin katsomme edelleenkin tai pohdimme edelleenkin tapoja ja keinoja, joilla voitaisiin rahapolitiikan vaikuttavuutta lisätä reaalitalouden puolella, koska tämä on kaikkein suurin haaste meidän edessämme tästä lepäilystäkään. Emme halua millään tavalla tätä asiaa vähätellä. Tämä on meidän kaikkein merkittävin poliittinen ongelma tässä vaiheessa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kiitoksia. Se melkein tämä viisi minuuttia. Niin nyt sosiaaliryhmän nimessä puhuu Elisa Ferreira. Olkaa hyvä. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja Mario Dragille, että tulette tänne. Tervetuloa. Te olette puhuneet meille luotoista ja minä haluaisinkin tässä kiittää siitä, mitä olette tehneet jo valtion velkojen kanssa. Ja me, mutta mehän tiedämme, että ongelma ei varsinaisesti piile siinä eikä myöskään inflaatiossa, vaan nimenomaan työttömyydessä – sellaisessa maassa, joka on seurannut kirjaimellisesti Troikan suosituksia ja jossa odotettiin ja toivottiin BKTn laskua, niin se on pudonnut 8-3 prosenttiin ja se on nostanut työttömyyslukuja suunnattomasti. Sixpackin avulla voimme tietyn marginaalin sisällä ja ajan sisällä sopeuttaa tilannetta, joka vähän vähemmän rajummin, mutta EKP ottaa tämän huomioon Troikan jäsenenä? Aikooko se tutkia, missä on menestytty ja miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden rahapolitiikan tarkistusohjelmia. Let me, uh, just say the... Kiitoksia. Aluksi toteaisin saman asian kuin sanoin aiemminkin. Merkittävin poliittinen haasteemme on se, mitä me voimme tehdä juuri tälle samaiselle kysymykselle. Toteaisin erittäin painokkaasti, että olemme täysin tietoisia niistä olosuhteista, jotka vallitsevat monissa eurovyöhykkeen maissa tällä hetkellä. Finanssipuolen konsolidointi, varsinkin maissa, joissa on paljon velkaa, on vääjäämätön tehtävä edessämme. Samanaikaisesti on totta, että lyhyellä aikavälillä tämä tulee supistamaan taloutta. Kysymys ei kuulu niinkään, pitäisikö lykätä finanssipolitiikan konsolidointia vai pitäisikö se lieventää vain pikemminkin. Kysymys kuuluu, kuinka voidaan lieventää finanssipoliittisen konsolidoinnin vaikutuksia. Kuinka me voimme näitä vaikutuksia lieventää? No ensinnäkin yksi vastaus on, että meidän täytyy suunnitella asioita huolella ennalta niin, että pikemminkin leikataan kuin korotetaan, leikataan menoja kuin korotetaan verotusta. Tämä on tämän yleismaailman totuus, mutta euroalueen maissa verot ovat erittäin korkeita jo nyt. Toinen vaihtoehto on nopea ja tehokas täytäntöönpano silloin, kun on kyse rakenteellisista muutoksista tuotantomarkkinoilla, mutta myöskin työmarkkinoilla. Tämä on nähty joissakin maissa. Mikäli asiat hoidetaan kunnolla, silloin vienti vilkastuu, joten vähintäänkin yksi BKT ylläpitävä elementti ei pienenee. Kulutus vähenee, investoinnit vähenevät lyhyellä aikavälillä vähintäänkin, mutta mikäli vaihtotase paranee, tämä lieventää näitä lyhyen aikavälin supistavia vaikutuksia, joita toimista tulee. Sitten kolmas aspekti vielä. Hallitusten pitäisi pohtia myöskin finanssipoliittisen suunnittelun uskottavuuteen, mikäli hallituksella on keskipitkällä aikavälillä erittäin yksityiskohtainen finanssipoliittinen suunnitelma. Tämä tyynnyttää markkinoiden mieliä. Yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat erittäin tärkeitä, koska mikäli halutaan markkinoiden luottamus voittaa keskipitkän suun, aikavälin suunnitelmien täytyy olla uskottavia. Mikäli näin on, yksityiskohtia tarvitaan riittävästi ja mitä yksityiskohtaisempaa tietoa, sen parempi. Ja mitä yksityiskohtaisempaa tietoa on, sitä suurempi poliittinen kustannus tästä tulee. Mutta korkotasojen erot ja matalammat korot ovat sitten myönteisiä seuraamuksia tästä yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Voiko esittää lisäkysymyksen? Joo, concordo. Non sta in causa uususta. Niin, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Ei tässä lähdetä näitä tätä kyseenalaistamaan, vaan aikataulua ja tavoitteita, koska koska tässä on kyse sataprosenttisesti markkinoista, vientimarkkinoista kyse. Me on kyse myös Euroopan maista, joissa talouden malli, jota halutaan sinne sopeuttaa, niin se minusta tuntuu, että sen pitäisi, meidän pitäisi sopeuttaa se näiden euromaiden nykyisen talouden tilanteen. Eli haluan kuitenkin sanoa, että olen täydellisesti samaa mieltä kanssanne. Taylor. Totta. Konsolidoinnin täytyy olla maakohtaista. Toiminta täytyy olla räätälöityjä kutakin maata varten, koska yksi koko ei sovi kaikille. Samanaikaisesti meidän täytyy olla tietoisia siitä, että konsolidoinnin nopeus riippuu hyvin pitkälti myöskin velan määrästä alkuperäisen velan määrästä. Yes. Well, Eli olosuhteen mukaan täytyy toimia. Meidän täytyy mukautua olosuhteisiin ja myöskin lieventää finanssipoliittisen konsolidoinnin vaikutuksia. Tämä ei oikeastaan tarkoita tätä, vaan pikemminkin seuraamuksia täytyy lieventää. Mutta mikäli heikennetään konsolidointia, niin vaarana on todellakin se, että osa hyödyistä menee hukkaan ja monet uhraukset Monia uhrauksia on jo tehty, ja tämä ei saa valoa hukkaan. Okay, uh, now... Selvä. Seuraavaksi Alde-ryhmän nimessä Wolf Klins. Mr. President, I have a Minä olen täällä puheenjohtaja. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin tämä valuuttasota ja toinen kysymys. Euron kallistuminen. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mutta toisaalta olemme havainneet, että kaikki maat eivät harjoita samaa politiikkaa G20 maiden ryhmässä. Japanilla on erittäin aktiivista politiikkaa, jolla pyritään vaikuttamaan vaihtokursseihin. Olemme nähneet, kuinka jotkut Yhdysvaltain entiset pääjohtajat, keskuspankin pääjohtajat sanoivat, että, että dollari on meidän valttimme. Nyt jopa sveitsiläiset ovat ryhtyneet valtakurssien rukkaamisen G20-maiden kokouksessa. Valuuttakurssien manipulointi oli esityslistalla. Tilanne ei ollut tyydyttävä, vaikka tulevat, jotkut ovat katsoneet, että ne voivat jatkaa saman tapaan kuin aikaisemminkin, esimerkiksi Japani. Mikä teidän mielipiteenne on tähän valuutasotaan sitten Kyproksesta? Minun maassani Saksassa liittopäivät ovat todenneet kaikkien puolueiden voimin, että liittopäivät eivät voi vahvistaa Kyproksen osalta tätä finanssipoliittista pakettia, eli Kypros ryhdy merkittäviin toimiin. Yritänkö tässä nyt todellakin pistämään täytäntöön rahan pesun vastaisia toimia esimerkiksi. Voidaanko sieltä poistaa vero, polkumyynti, erityisestikin yhteisöveron osalta? Ja ne, jotka ovat pystyneet hyöntymään rahanpesusta, voivatko nämä sitten osallistua tämän mustan aukon täyttämisen. Tiedämme kyllä kaikki, kenestä kestä nyt puhutaan tai mistä maista nyt puhutaan. Entä sitten finanssitransaktiovero? Yritetäänkö sen suhteen toimiin? Mikä teidän näkemyksenne tai analyysin arvioni on siitä, miten pitkälti Kyproksen hallitus tulee vastaamaan näihin kaikkiin odotuksiin? Thank you. Um, on... Kiitos. Ensimmäinen kysymys ja valuuttakurssi. Sanon vain, että valuuttakurssin pitäisi heijastaa talouden perustekijöitä, nimellistä ja reaalista euron valuuttakurssia. Kutakuinkin kurssi on pitkän aikavälin äh, mittapuussa tai haarukassa. Tämä todettiin myös G20 kokouksessa. Valuuttakurssi sinällään ei ole politiikan tavoitteena – Kuitenkin se on tärkeää kasvun ja hintavakauden näkökulmasta. Ennusteissa on todettu, että valuuttakurssilla on vaikutusta myös inflaatioprofiiliin. Mehän aina puutumme hintavakauskysymyksiin. No sitten muilla oikeudenkäyttöalueilla totean vain, että G20 kommunikea ei ole niinkään iso pettymys. Siellä sitoudutaan etenemään nopeammin, osoittamaan joustavuutta valuuttakursseissa, jotta ne heijastaisivat talouden perustekijöitä. Vastustetaan valuuttakurssien vääristymistä ja tehdään läheisempää yhteistyötä niin, että voidaan kasvaa yhdessä en halua jatkaa tätä tekstin lukua, koska tämähän on standardikielen käyttöä, jota on käytetty. Mutta pitäisi ottaa huomioon eräs toinenkin seikka. liikkeistä suurin osa ei ole ollut mitenkään kohdennettuja, vaan se on heijastanut kansallista makrotalouspolitiikkaa äh, ikään kuin talouden elvyttämismielessä. mielessä Eli aina kun puhutaan valuuttasodista ja niin poispäin, niin kielenkäyttö siinä on hieman kyseenalaista. G20 kehotti kaikkia osapuolia kurinalaiseen kielenkäyttöön. Ja mitä yleisemmällä tasolla tästä puhutaan, niin sen parempi. No sitten Kyproksesta. Me pidämme Kyproksen hallituksen sitoumuksia tervetulleina. Meillä on tästä yhteisymmärryspöytäkirja ja viranomaiset ovat ryhtyneet täytäntöön panemaan sovittuja ensimmäisiä toimenpiteitä. Tämä on tervetullutta. Presidentin vaalien jälkeen Kyproksessa on hyvin tärkeää, että ohjelmasta sovitaan. Euroryhmän lausunnossa todetaan, että tällainen ohjelma tulee ja siitä pitää sopia. On aivan keskeisen tärkeää, että kansallisesti tämä ohjelma otetaan ikään kuin omaksi sen jälkeen, kun se on hyväksytty. On löydettävä keinoja varmistaa äh, myös tämän ohjelman kestävyys. En lähde ennakoimaan niitä keskusteluja, joita käydään ja joita on osittain jo käytykin. Eli miten tähän kestävyyteen sitten päästään. Meidän on pidettävä mielessämme, että asiassa on kaksi puolta. Toisaalta haluamme varmistaa, että Kypros voi toimia kestävästi. Toisaalta pitää varmistaa se, että ei synny taloudellista epätasapainoa. Molemmat ulottuvuudet on huomioitava sopivalla tavalla neuvottelupöydissä, kun asiaa käsitellään. Avoimuus hallituksen toimissa ja seurattavuus rahoitussektorilla vaatii vahvistamista. Sitten likviditeettisäännöt, näitä katsotaan uudemman kerran vuonna 2013. Ja vielä tämä kysymyksen loppuosa. Lopullinen versio sopeutusohjelmasta tarjoaa mahdollisuuden sille, että seurataan rahanpesutoimien ja niiden täytäntöön toimeenpanon tehokkuutta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että lainsäädäntöä on olemassa, vaan on varmistettava, että sitä myös täytäntöönpannaan ja toteutetaan. No niin, siinä kuulitte suoraan EKPn luottamuksellisesta asiakirjasta. No niin, sitten ECR Robert Saal. Mr. President. Kiitos, pääjohtaja. Mikrofoniko? on aivan ilmeistä, että euroalue on teidän päätöstenne myötä tullut paljon äh, voimakkaammaksi, vahvemmaksi. Täytyy muistaa myös, mikä on, on tämä yhteys, joka valitsee pankkien ja valtioiden välillä. Mm, pankkiunionin keskeinen osa on valvontamekanismi kun se alkaa toimia, niin se voisi johtaa myös luottamuksen palaamiseen euroalueelle, euroalueen pankkien osalta. Toki yhtenäismarkkinat voisivat toimia paremmin euroalueen maiden ja toisaalta sen ulkopuolella olevien maiden kesken, kun huomioimme nämä kahden tyyppiset taloudet. Te kuvailitte jo, ja kiitos siitä, millainen tämä kriisinratkaisumekanismi olisi. Voi olla, että mekanismin täytäntöönpanossa syntyy kuitenkin viivästystä. Liikepankit ja pääomittaminen vakausmekanismista toteutuisi tietyillä ehdoilla, mutta sitten euroalueen ulkopuolisissa maissa ei ole pääsyä vaikkakin rahoitusta tarvittaisiin kiireellisesti. Voitteko kuvailla, millaisena tilanne näyttäytyy teidän näkökulmastanne? tänne, kun ajatellaan tätä rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ja kilpailukyvyn näkökulmasta näiden kahden erityyppisten maiden tilanteista katsottuna? Thank you. Uh, no, I, I don't think the... Kiitos. En usko, että vakausmekanismi millään tavalla estää yhteismarkkinoiden toimintaa käytännössä. EKP katsoo, että että yhtenäinen valvontamekanismi pikemminkin vahvistaa pankkiviranomaista ja helpottaa yhtenäisten sääntöjen noudattamista ja parhaiten käytänteiden vaihtamista euroalueen maiden kesken. sitten pankkiviranomainen tekee myöskin oman tehtävänsä tässä työssä. Ja tämä tästä yhteistä valvontamekanismista, mutta mitä vakausmekanismiin tulee, ja suoraan pääomittamiseen, johon ryhdyttäisiin pankkien osalta. Täytyy muistaa, että myöskin muut kuin eurovyöhykkeen maat voivat liittyä vakausmekanismiin. Siinä tapauksessa niiden pankit voivat mahdollisesti silloin päästä suoraan pääomittamisen piiriin vakausmekanismista sitten, kun se ryhtyy käytännössä toimimaan. Did you want to come back? Haluaisitteko vielä esittää lisäkysymyksen? Back. Olkaa hyvä vain. Just very shortly, just to... lyhykäisesti yksi täsmennys. Euroalueen huippukokouksessa viime kesällä tehtiin päätös siitä, että vain euroalueen pankit voivat saada suoraa pääomitusta vakausmekanismista. Nyt kuitenkin sanoitte, että myös euroalueen ulkopuoliset maat voisivat liittyä valvontamekanismiin ja tätä kautta niitä voitaisiin pääomittaa, kun kyseessä on liikepankit euroalueen ulkopuolella. Ymmärsinkö oikein teidän kantanne? Muut kuin eurovyöhykkeen maat, jotka liittyvät, voivat liittyä vakausmekanismiin ja yhteisen valvontamekanismiin yhteisen valvonnan alle tulisivat ja siksi ne voisivat mahdollisesti saada suoraa pääomitusta, mikäli tietyt ehdot toteutuvat niin kuin vakausmekanismin yhteydessä on päätetty. Joten tarkoituksena ei ole sirpaloittaa yhteismarkkinoita, vaan pikemminkin pitäisi pystyä myötä vaikuttamaan yhteismarkkinoiden toimintaan näillä toimilla. Okay. You're, you're, you're satisfied with that? You no, still... no, I... Tyrtikö teitä tämä vastaus? Kenties oikeudellinen tietämykseni ei ole riittävä. Meillä on myös valiokunnaltamme kuunen mietintö. Tässä on tiettyjä oikeudellisia esteitä sille, että euroalueen ulkopuoliset maat liittyisivät EVMään. I, I, at this point I tässä vaiheessa luotan tässä asiantuntijoiden välisen keskustelun, mutta Mikäli asiantuntija katsoo, että olen väärässä, niin hyvä niin. Hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Kuinka tästä ympyrästä tehdään neljä, tämä ei ole vielä laisinkaan selvillä. Nyt sitten kuen edustaja Maria, Marisa Mattias. Anteeksi, puheenvuoron saakin Philip Lambert vihreiden nimissä. Anteeksi, hyppäsin sinun ylitsesi, Filippa. Hieno herra pääjohtaja, että olette taas täällä. Te olette erittäin luotettava poliitikko ennalta arvattava, mutta viittasin siltä, että te että, Sanoitte, että Euroopassa verot ovat korkeat. Tämä on poliittinen lausuma. Tietenkin voidaan sanoa, että joissakin Euroopan maissa verot ovat kohtuullisen korkeat. Mikä te sanotte, että verot ovat Euroopassa korkealla, niin silloin tämä on teille kannattaa poliittinen lausuma. Ja poliittiset lausumat eivät kuulu teidän toimenkuvaanne. Te sanoitte, että tämä lyhyellä aikavälillä finanssipoliittisen konsolidoinnin vaikutukset ovat kielteisiä, joten nyt pitäisi ryhtyä vastatoimiin. Mitä sitten pankkeihin tulee? Te totesitte, että kielteisiä vaikutuksia koituu pankkien veran purkamisesta. Ja te sanoitte likviditeettisäännöistä jotain viime vuoden puolella. Miten tämä suhtautuu tähän lausumaan? Tässä lyhyt, muutama lyhyt kommentti vain. Keskustelua on käyty julkisen yksityisen veran rahoittamisesta ja Irlannin saneeraustoimista. Te pistitte merkille Irlannin toimet, mutta minun oli vaikea uskoa, että nämä toimet tehtiin EKPn suostumuksella, joten kun tätä on sekä teoreettinen keskustelu että myöskin tämä käytännön tapaus, ehkä Irlanti, minua kiinnosti tietää, mitä sanottavaa teillä on, mikä te ylipäänsä sano, haluatte sanoa yhtään mitään tästä julkisesti. Well, Thanks a lot for your kind words. Kiitos ystävällisistä sanoistanne. I won't comment on whether my statement... En kommentoi sitä, onko minun kommenttini poliittinen vai ei. Kyllä minä tarkoitin tämän ihan faktan toteamukseksi. No, ehkä sitä voi katsoa poliittisena kommenttina. That's okay. I, I can qualify in the way you suggested, but... No, perusajatus todellakin oli tämä. No sitten pankkien velkaantuneisuusasteen vähentäminen. Minusta tätä ei pitäisi keskeyttää. Mehän haluamme ja olemme onnistuneetkin EKPssä sen, että, että velan, velkantuneisuuden purku tapahtuu jotenkin epäjärjestäytyneesti, huonosti, kun otetaan huomioon Espanjan tapahtumat. Pankit pystyivät aika lailla perinteisillä konservatiivisilla hinnoilla hyvin realistisesti siirtämään varallisuutta tähän varallisuuden järjestelypankkiin. Muutoin olisi tapahtunut tällainen pikamyynti, joka voi johtaa epävakauteen ja voi tuottaa katastrofin ikään kuin ennusteiden mukaisesti. Tällaista tilannetta me haluamme välttää silloin kun tarvitaan velan purkua, niin, niin se pitää toteuttaa. Eivät pankit ilman tätä voi sitten äh, tarjota luottoa. Niin kuin totesin, tämä on meidän haasteemme numero yksi. Luototus laskee alueella. No sitten Irlannin tilanne. Toden totta, panin merkille tilanteen. Kyseessä on transaktio Irlannin hallituksen ja Irlannin keskuspankin välillä. EKPn neuvoston ei pitänyt antaa minkäänlaista arviota tilanteesta, mutta kun vuosittain arvioimme äh, rahoitustilannetta eri pankeissa, äh, eurojärjestelmän puitteissa, niin sitten arviomme annamme. Eli arviolle tulee vielä oikea aika. Tässä vaiheessa emme sellaista anna. Kerronpa kuitenkin, että meillähän oli Irlannissa tällaista hätärahoitusta, joka oli ollut käynnissä useita vuosia. Ja tästä näkökulmasta nyt hätärahoitus on kadonnut. Eli nyt meillä on käytössä jälkimarkkinakelpoisia joukkovelkoja. Eli siellä pyritään nimenomaan nopeasti pääsemään rahoitusmarkkinoiden vakauteen. En lähde tässä arvioimaan tilannetta, mutta kehitys on ollut tältä, tästä näkökulmasta osittain myönteistä. Tässä oikeastaan vastauksena muihinkin kysymyksiin. Keskeistä jatkossa on se politiikka, jota Irlannin keskuspankki toteuttaa näiden joukkovelkakirjojen suhteen. sitten vuoden mittaan arviot kyllä teemme asianmukaisesti. Kiitos. Bang on five minutes. Uh, Se meni tismalle viisi minuuttia. Nyt sitten puheenvuoron saa Kuen nimissä Marisa Matias. Obrigada, obrigada, senhor presidente, mais uma vez por estar aqui. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, pank- keskuspankin pääjohtaja, että tulette tänne. Te olette tulleet tänne puhumaan myös korkokannoista, korkeista korkokannoista. Te sanotte, että matalat korot eivät riitä, ja taantuma on sen meille hyvin selvästi osoittanut. On jo sanottu, että keskeinen ongelma on taantuma tänä päivänä. Olen siitä samaa mieltä kanssanne. Mm, taantuma on vain pahentanut tilannetta euroalueella. Ja meillä on tällä hetkellä todettu Saksassa – myös taantumaa. Tähän täytyy reagoida vahvasti poliittisesti. Haluaisin esittää teille kysymyksen, miten te äh, suunnittelette budjettipolitiikkaa kasvua silmällä pitäen tässä kontekstissa, kun meillä on pankkiviranomaisista puhuttu, kun korkotasot ovat hyvin alhaisia, ne eivät ole riittäviä. On myös kyse ehdollistamisesta, mm, joka kuuluu tähän säästökuuripolitiikkaan mukana täydentävänä toimenpiteenä. Te puhuitte kolmesta eri syystä tai perusteista, jotka liittyvät pankkien ongelmiin, likviditeetin puute, riskien kaihtaminen ja kolmas syy, mutta mielestäni löytyy vielä neljäs syy, syy tämä ehdollistaminen. Mielestäni se Mm, meillä pitäisi olla sovi, sopivat luotonantotasot ja tämä ehdollistaminen pitäisi asettaa jäsenvaltioille. Me pakotamme sen joillekin jäsenvaltioille, mutta emme todella ehdollista pankkien toimintaa. Me aseta samoja ehtoja pankeille. Eli tässä on toimittu vähän kahdenlaisella politiikalla pitäisi, mm, me odotamme turhaa likviditeettiä pankeilta, jotka eivät näy missään. Mielestäni tässä on neljäs perustetta, eikä vain ainoastaan ne kolme, jotka te mainitsitte. Kuten sanoin jo aiemmin, olemme tehneet jo hyvin paljon työtä lisätäksemme likviditeettiä rahoitusjärjestelmässä. Ja ensimmäiset hyödyt on jo näkyvissä. Olemme nähneet esimerkiksi, kuinka suuret yritykset ovat palanneet markkinoille ja ne pystyvät saamaan rahoitusta yritysten osakeantien kautta, koska ne eivät toimi pankkijärjestelmän kautta niinkään. Olen täysin samaa mieltä siitä, että suurin ongelma, joka vaikuttaa työllisyyteen kasvuun Euroopassa, on pk-yritysten tilanne. PK-yritykset tuottavat noin 70-75 prosenttia työpaikoista Euroopassa, ja suurin osa pk-yrityksistä saa rahoitusta pankkijärjestelmän kautta. Joten poliittinen haaste, jonka mainitsin jo alussa vastatessani herra Gozesille kysymykseen, kuinka luomme sellaisen tilanteen, jossa järjestelmän syötetty likviditeetti päätyy pankkijärjestelmästä pk-yrityksille. Totesin, että Tämä on edelleenkin suuri haaste ja pohdimme edelleenkin, mitä kannattaisi tehdä. Voimme tarkastaa, mitä muualla maailmassa on tehty, mutta emme usko, että tällä hetkellä olemme toimineet tässä huonommin kuin muualla on toimittu. Niissä institutionaalisissa olosuhteissa, jotka meillä on euroalueilla, meillä on pankkia, jotka kattavat miltei 80 prosenttia joillakin alueilla toimista ja sitten saattaa olla, että joillakin alueilla ostetaan suoraan omaisuuseriä markkinoilta, mutta emme usko, että tämä olisi niin hyödyllistä kuin voisi olla, koska tällä hetkellä nämä toimet ovat lähinnä pikemminkin pankkijärjestelmän käsissä. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä on kaikkein suurin poliittinen haaste, joka meillä tällä hetkellä on. Muito, muito, só, muito obrigada, mas só muito direto. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Haluaisin kuitenkin vielä lisätä yhden asian. Kun määrittelemme ne olosuhteet, jotka, eh, joita pankit soveltavat, eivät ne ole tehokkaita päämääriin päästäksemme, koska kaikkiin toimenpiteet ovat epäonnistuneet. Puhutaan sitten likviditeetistä, pankkien lainanannosta tai te mm, myös halusitte täsmentää, että on rajallinen mahdollisuus PK-yritykselle saada lainoja, mutta eikä voisi puhua jostakin prosenttiluvuista PK-yrityksen lainoittamiselle. Olisi houkuttelevaa todeta, näin, mutta ei se helppoa tietenkään ole. Jos nyt pakotettaisiin pankki antamaan luottoa yritykselle, oli miten oli, ja sitten yritys kaatuu, tekee konkurssin. Pankki menettää pääomansa eikä pysty lainaamaan sitten muuhun talouteen. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia sen suhteen, kuinka pitkälle rimaa viedään, kun asetamme pankkijärjestelmälle ehtoja – jos tälle tielle lähdemme, niin me otamme myös vastuuta siitä, että pankkijärjestelmä on pakotettu tekemään sellaista, mitä se ei muuten tekisi. Vaikkakin koen sympatiaa sen ajatuksen suhteen, että tähän haasteeseen on vastattava, meidän on kuitenkin oltava tietoisia niistä mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, joita tietyillä interventioilla äh, pankkijärjestelmiin voi olla, kun luottoihin puututaan. Kiitoksia sitten kansanpuolinessa Burkhard Baltz. Kiitos puheenjohtaja, herra pääjohtaja. Minulla olisi joitakin kysymyksiä, jotka osittain ovat tulleet jo katetuksi muiden puheenvuoroissa. Otetaanpa Latviasta. Tulevalla viikolla Latvian hallitus todennäköisesti tulee esittämään hakemuksensa liittyäkseen euroalueeseen ja toivottavasti, tai siis pääsen sitten parlamentissa käsittelemään tätä asiaa esittelen ominais- ominaisuudessa. Kun tarkastellaan taloustilannetta ja maan liittämistä eurovyöhykkeeseen, haluaisin mielelläni kuulla teidän näkemyksenne yhteisestä valvontajärjestelmästä. Kuinka te näette tällä hetkellä aikataulun, milloin saadaan luotua tämä valvontajärjestelmä? Ensinnäkin pankkivalvonta, yhteinen pankkivalvontajärjestelmä ja milloin pystytään soveltamaan tätä pankkivalvontaa ja miten tämä sitten nivoutuu kansalliseen pankkien valvontaan. Parlamentti on suhtautunut tähän asiaan kriittisesti. Mikä teidän näkemyksenne on? Mitä hyötyjä ja mitä haittoja te näette nyt ehdotussa ratkaisussa pankkivalvontaviranomaisen suhteen? ECB uh, e Ensinnäkin EKP arvioi konvergenssia suhteessa kriteereihin Latvian tilanteessa ja kestävyyttä ajan mittaan. En voi lähteä ennakoimaan niitä keskusteluja, joita käymme sitten tästä aiheesta. No sitten valvontamekanismista. Kaikki me haluamme esittää kysymyksiä tästä aiheesta ja siitä, miten tämä prosessi etenisi. Täytyy kuitenkin muistaa pari seikkaa. Vielä ei ole oikeus perustaa valvontamekanismille. Niin kuin tiedätte, konsultaatio, kuuleminen on käynnissä. Kun asetus on sitten voimassa, niin EKP antaa parlamentille vuosineljännes katsauksen, myös komissiolle ja neuvostolle, sitä edistystä, jota täytäntöönpanossa on saatu aikaiseksi. Tämä raportti on julkinen. Me olemme toki aloittaneet valmistelevan työmme, mutta emme voi tehdä mitään sitovia hallinnollisia, organisatorisia päätöksiä ennen kuin oikeusperusta on hyväksytty. Eli vielä on liian varhaista esittää kysymyksiä, vastauksia tästä aiheesta. Tutkimus on teetetty. Se oli toki vain yksi monien tutkimusten joukossa. Se oli jonkinlainen luonnos ja sehän, sekin on jo muuttunut. Kiitos. You want to come back? No. Haluatko esittää lisäkysymyksen? Burkhardt on tyytyväinen, joten seuraavaksi puhuu Pablo. Jälleen kerran kansanpuolen nimissä, olkaa hyvä. Querido eh, presidente... Kiitos Sharon, pääjohtaja, te sanoitte, että on jo myönteisiä merkkejä, markkinoille palautuu luottamus, mm, viennit ovat eh, elpymässä, kilpailukyky on kasvamassa, mutta kuten olemme jo täällä kuulleet, suurin haaste tänä päivänä joissakin eteläisten maisten talouksissa on luotonanto, luoton saanti pk-yritykselle, kuten edustaja Gose sanoi, jos emme pääse tuloksiin reaalitaloudessa, niin emme myöskään voimme toteuttaa elvyttää pk-yritykset. Rahoitetaan niiden sijainnin perusteella, eikä eikä niiden taloudellisen tilanteen perusteella. Markkinat menevät sinne, missä ne ovat. Financial Times on korostanut tänä päivänä, kuinka paljon eri kustannuksia rahoituksessa, miten yrityksiä rahoitetaan. Se perustuu nimenomaan niiden sijaintiin. Tämä valvonta on vasta ensimmäinen askel, jotta voimme pelastaa tilanteen, mutta se ei ole riittävä. Jos teille sallii, niin sanoin, että ei ole ihan oikein analysoida sitä, että ei ole mitään luotonantoa, joka olisi ratkaiseva kaiken. Meidän täytyy todella turvata PK-yritysten rahoitus. Ei se tarkoita sitä, että Ranska ja Saksa rahoittaisivat niitä eniten. Saksassa ja Italiassa se on vain 5,7 prosenttia paljon vähemmän kuin Saksassa ja Ranskassa. Tämä on täysin epäoikeudenmukaista, jos ajattelemme sisämarkkinoiden kokonaisvaltaista toimintaa. Well, I, I said, said before... Kuten sanoin aiemmin, mitä pitäisi tehdä, jotta pankit lainaisivat ylipäänsä ja lainaisivat erityisestikin pk-yrityksen? Tietystikin täytyy muistaa, että kysyntää on. Yksi EKPn tekemä tutkimus osoittaa, että joissakin maissa meidän täytyy tehdä ero erityyppisten lainanottajien välille. Jotkut ovat erittäin pahasti jo veloissa, eivätkä ne siksi saa velkaa. Joillakin ei ole velkaa ennalta ja sitten niiden on helpompi saada velkaa tai lainaa. Kyse on kysynnöstä, mutta myöskin lainan ottajan taseen muodostuksesta. Niissä maissa, joissa velanpurkuprosessi on vielä tekemättä, siellä luoton saanti kestää pidempään. Kestää pidempään, niin kuin luotto lainat menevät reaalitalouden tueksi. Jotkut investoinnit täytyy likvidoida, poistaa tasesta. Kestää aikansa ennen kuin sitten pankit ovat halukkaita lainaamaan näille, jotka eivät ole vielä tätä työtä tehneet. Näiden on vaikeampi saada luottaa. Luoton saati kestää pidempään. Te esititte kysymyksen, joka koski kustannuksia ja korkotasoa. Uskoakseni OMTtä koskevan ilmoituksemme yhteydessä ja tätä seuranneen ohjelman yhteydessä, jonka johtokunta päätti ottaa käyttöön. Siellä viitattiin sirpaloitumiseen ja riskeihin, jotka tätä aiheuttavat. Olemme tässä nykyisessä tilanteessamme siksi, että spread valtionvelan osalta kasvoi ei pelkästään näiden riskien, vaan myöskin velkatason ja monien muiden syiden vuoksi, esimerkiksi menneiden vuosien talouspolitiikan vuoksi. Pelantokustannukset kasvoivat. Tuolle osalle sirpaloitumista emme voi tehdä mitään. Sitten olemassa maita, joissa markkinahinnat, mutta markkinat vaikuttavat valtionvelan hintaan ja valtiolliset lainajat ovat erilaisten riskien kohteena. Ja riski preemioita jollakin tavalla myöskin, tai tietyllä tavalla vaikuttavat myöskin luoton hintaan, koska jollakin pankilla on houkutuksena ei niinkään lainata yksityissektori, vaan pikemminkin ostaa valtion obligaatioita ja sitten tällä tavalla pankkien saamat tuotot kasvavat, joten finanssipoliittinen konsolidointi ja rakenteissa muutokset ovat täydentäviä osia tästä erityisprosessissa, koska tällä tavalla pystytään ehkä myöskin siten Samalla kun pienennetään valtion velantokustannuksia, voidaan myöskin helpottaa yksityisen sektorin velansaantia. Ihan lyhyesti, mitä te olet, milloin te olette sitä mieltä, että nämä eri kustannukset eri pk-yrityksen välillä voidaan, tulevat johonkin järjellisiin rajoihin, koko ajan ajatellen sisämarkkinoiden toimintaa? Uh, Tämän vuoden toisella puoliskolla varmaankin näemme asteittaista elpymistä. Näemme, että taloudellinen toimeliaisuus nyt vakiintuu vaikkakin matalalle tasolle. Osittain tähän päästään, kun rahapolitiikka on edelleenkin kasvua tukevaa. Ja se sitten johtaa reaalitalouden vaikutuksiin. Rakenteellisilla uudistuksilla ja julkisen talouden vakauttamisella tähän myös päästään. On tärkeää muistaa, että jos näissä maissa on luottamuksen puutetta, koska on todellakin hidastunut julkisen talouden vakiin, vakauttaminen tai uudistukset. Ja tämä johtaa siihen, että sillä on vaikutuksia yksityiseen sektoriin julkisen rahoituksen lisäksi. Kiitos. Now for the S&D, Liang Huangkok. Sitten Liang Huangkok, S&D-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos. Pääjohtaja, minä lähetin teille joulukuussa kaksi kirjelmää artiklasta 118. Ensimmäinen liittyi EKPn voittojen siirtämisestä voitoista, jotka on siirretty sen jälkeen kansallisille keskuspankeille, jotka taas sitten siirsivät ne kansallisten hallitusten käyttöön. Missä mielessä tämä ei ole sopimuksen 123 mukainen tai vastainen? Toinen kysymys liittyy tai siihen lisäarvosumman käyttämiseen ja toteuttamiseen, jota EKP voisi hyödyntää Kreikan velan lyhentämisessä. Minä olen saanut, lähettänyt tämän kuusi viikkoa sitten tämän kysymyksen ja odotan nyt innolla vastausta. Well, if you didn't have an answer, I should apologize. Jos ette saanut vastausta, niin pahoittelen toki sitä, mutta voin vastata kyllä tänään. Ensinnäkin se tulo, jota Kreikan valtionlainoilla saadaan, jota voidaan käyttää EKPssä velan lyhennykseen, tämä liittyy EKPn nettovoittoon. Nettovoitto jaetaan kaikille kansallisille keskuspankeille euroalueella niiden osuuksien mukaisesti, joita niillä on EKPn pääomasta. Kaikki tuotot EKPssä ovat osa kansallisten keskuspankkien nettotuottoa. Ne jaetaan osakkeenomistajille sen mukaisesti, miten säännöt kansallisesti tulevat sovellettaviksi. EKP jakaa tuoton kansallisille keskuspankeille ja ne puolestaan jakavat tuoton, jos niillä on laki tai joku muu kansallinen määräys. Ne jakavat tuoton osakkeen omistajilleen. Ne voivat olla valtiollisia tai eivät. Jäsenvaltioiden hallitukset päättävät sitten puolestaan, miten saatua tuottoa käytetään mukaan luettuna erityistuki pyrkii muille euroalueen maille. Mahdollisesti siis viime kädessä äh, hallitus päättää, miten nämä rahat käytetään suhteessa Kreikan tilanteeseen. Marraskuun lausunnossaan Euroopan neuvosto totesi, että se on valmis harkitsemaan sitoumusta siirtää Kreikalle erillistilille summa, joka vastaa sitä summaa, joka sen keskuspankille kuuluisi EKPn sääntöjen mukaisesti. Ja näin sitten uudistustoimien mukaisesti valtio voisi sen käyttää. En kommentoi lukuja erityisesti, mutta haluaisin vielä kertoa teille, että EKPn taloudellinen tulos vuodelta 2012 ja lehdistö tiedote julkaistaan kolmen päivän kuluttua, helmikuun 21. päivä tänä vuonna. Eli kaikki tiedot ovat julkisia silloin. Toinen kysymys, mikä se olikaan? Elle portait sur le... Se koski sitä summa, joka on käytetty oletettavasta lisäarvosta, jota EKP voisi saada Kreikan tilanteesta, koska se on ostanut jälkimarkkinoilta velkakirjoja. Eli tässä voidaan arvioida, että tämä lisäarvo voisi olla noin 15 miljardia. Mitä tällä summalla, te- summalla tehdään? No, I'm sorry, I think I've answered the question. Käsittääkseni vastasin jo molempiin kysymyksiin. Olen pahoillani. Se jaetaan kaikille keskuspankeille, jotka sitten omien kansallisten lainsäädäntöönsä mukaisesti jakavat tuoton osakkeenomistajille. Kyseessä voi olla valtio, joka sitten päättää, annetaanko nämä varat Kreikalle vai, vaiko ei. Jos kysytte lisäarvosta, arvoisa edustaja, se tuotto, jonka minä mainitsin, sisältää myös tämän lisäarvon. Minulla on vielä 45 sekuntia. Tarkoittaako se myös sitä, että tämä oletettu piilevä lisäarvo, se ero, joka on näiden osakkeiden, näiden velkakirjojen välillä, jotka silloin kun niiden, ne ovat menneet umpeen, niiden markkina-arvot, jotka ovat, jota nämä velkakirjat ovat hankkineet siihen mennessä, koska se ei ainakaan näy tässä tuloksessa. Siinä tehdään vain markkinoiden arvo, mutta tämä oletettu latentti lisäarvo ei näy siellä. 1,4 miljardia lisäarvoa vuodelta 2012, ja jos otetaan koko, koko ajanjakso huomioon, niin siitä voit kertoa 15 miljardin määrä arvoinen summa. Yeah, it will include both and uh, will all be sisällytämme molemmat ja joka tapauksessa tiedot ovat julkisia kolmen päivän kuluttua, eli näette ne silloin. Anteeksi Liam, sinä olit nyt kolme päivää etuajassa, joten emme varmaan saa näitä tietoja etuajassa. Kansanpuolon nimissä sitten Jorgo Feo. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja Dragille ensinnäkin. Onneksi olkoon olen ihan samaa mieltä kanssanne monista asioista, joita on täällä sanottu, joita on kuultu, kun, varsinkin kun painotetaan julkisen talouden soliditeetin merkitystä. Portugalissa meidän julkinen talous ei ole vakalla pohjalla. PKT näyttää aika huonoja lukuja, mutta se kyllä pitää paikkansa sen suhteen, mitä puhuitte lyhyen aikavälin seurauksista, sopeutusohjelmista ja tarpeesta myös ennakoida tämän finanssipoliittisen konsolidoinnin seurausvaikutusta. Me emme kaikki voi toimia samassa rytmissä samalla aikajanalla. Minulla on muutama kysymys. Miten te arvioitte nämä sopeutusohjelmat maissa, jotka selkeästi noudattavat niille asetettuja ehtoja, esimerkiksi Irlanti ja Portugali. Toisekseen meillä on instrumentti, jos, jonka mukaan määrätään ohjat, milloin voidaan muuttaa näitä ohjelmia, jos tarvetta ilmenee, että pitää tarkistaa, sopeuttaa, korjata esimerkiksi lyhyen aikavälin toimenpiteitä, finanssipoliittisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan helpottaa yksinkertaisesti veronmaksajien elämää. Excuse me, I, I'm not sure I understand. Anteeksi, en nyt ole ihan varma, ymmärsinkö tämän toisen kysymyksen oikein. Toinen kysymys kuului näin. Onko joitakin to- suunniteltuja toimenpiteitä, joiden mukaan voidaan muuttaa näitä sopeutuskorjaamisohjelmia, jotta niiden vaikutukset eivät olisi kielteisiä lyhyellä aikavälillä. Eli voidaan nopeasti korjata kurssia ja jäsenvaltiot voisivat omata budjettipolitiikan, joka äh, kannustaisi investointipolitiikkaa, joka voisi olla elvyttävä. Kiitoksia. Mikäli vertaamme nykytilannetta tilanteeseen, joka vallitsi vuosi sitten, sitten. Mä täytyy sanoa, että edistys kaikilla sektoreilla on ollut merkittävä, huomattavaa. Olipa sitten kyse finanssipolitiikan konsolidoinnista tai rakenteellisista uudistuksista tai pankkisektorin parantamisesta tai tilanteen kohentamisesta, niin tietystikin kaikilla sektoreilla voidaan todeta, että edistyksen aikaansaanti on ollut toteutettu eri nopeudella eri maissa, mutta kuitenkin kaikissa maissa tilanne on melkoisen paljon parempi kuin vuosi sitten. Tämän voidaan havaita lukuisista indikaattoreista, ei välttämättä vielä työllisyysluvuista, mutta vaihtotase on parempi, vienti on enemmän, työvoimakustannukset ovat kasvaneet, joissakin maissa enemmän, joissakin maissa vähemmän, mutta yleisesti ottaen luottamus on palaamassa ja myöskin kilpailukyky. Erittäin laajalti kauttaaltaan tämä on nähtävissä. Finanssipolitiikan konsolidointi ja se nopeus, jolla sitä pistetään täytäntöön, eroaa maasta toiseen, mutta olen kannustanut ihmisiä näkemään asiat oikeissa mittasuhteissaan, koska viime vuonna tilanne oli paljon pahempi kuin tänä päivänä. Kokonaiskuva oli erittäin paljon synkempi silloin. Yleisarvio on se, että voidaan hyväksyä ne toimet, jotka on tehty. Ja meidän täytyy jatkaa sinikkäästi samalla tiellä ja pysyä kunnianhimoisina, varsinkin niissä maissa, joissa rakenteelliset uudistukset ovat vielä jälkijunassa. Ja mitä enemmän tuolla sektorilla tehdään, sitä enemmän pystytään lieventämään niitä vaikutuksia, joita syntyy finanssipolitiikan konsolidoinnista esimerkiksi siten, että kysyntä heikkenee. Ja toinen kysymyksenne. Tietystikin voisin luetteloida niitä monia myönteisiä merkkejä, joita on nähty, mutta voin antaa tästä kenties muutaman esimerkin vain. Viime vuonna tähän aikaan vuodesta yli 90 prosenttia valtion obligaatioista laskettiin liikkeelle ydinmaissa, tietyissä ydinmaissa, mutta nyt noin 60 prosenttia valtion obligaatioista tällä hetkellä lasketaan liikkeelle periferisissä maissa. Investointikanta on laajentunut merkittävästi. Pelkästään kotimaiset sijoittajat eivät osta valtion ja pankkien ja suurten yritysten osakkeita tai obligaatioita, vaan pikemminkin. Eli Erilaiset sijoittajat eri puolilta euroaluetta ja eurovyöhykkeen ulkopuoleltakin ostavat nyt näitä arvopapereita. Euroalueen tilanne on merkittävästi parantunut, koska pääoma virtaa eurovyöhykkeelle kaikkialta maailmasta ja myöskin periferisistä maista. Voisin jatkaa luettelua vaikka kuinka pitkään, mutta olen ehkä puhunut jo liiankin pitkään. Uh, Toinen kysymys, voiko lyhyesti vastaa vielä siihen? Country. Hyvin lyhyesti. Mailla on ollut aina tilaisuus tai mahdollisuus on vielä muuttaa tätä ohjelmaansa sen niiden annettujen mittapuiden sisällä, jotka kullekin maalla on annettu, tai tiettyjen puitteiden sisällä. SNT-ryhmän nimessä puhuu sitten Pervanche Perez. Euh, merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, markkinat ovat sitä mieltä, että nyt on tietty rauhallinen vaihe meneissä, meneillään osittain EKPkin ansiosta, mutta on palattu keskeisten kysymysten ääreen. Tässä lähdetään todella liikkeelle kohti talous- ja rahaliittoa tällä tiellä, kun valmisteltiin joulukuun huippukokousta, jossa tätä piti pohtia laajemminkin. Te kuuluitte tähän neljän ryhmään. Budjettikysymykseen vaikutti myös esityslista ja se lykättiin kesäkuun kokoukseen. Minusta tuntuu, että tämä neljän ryhmä hajosi. Minä kysynkin nyt teiltä, miten te analysoitte tätä kehityskulkua ja jos tarkastellaan panoksia, jotka nyt liittyvät tähän pankkivalvontaan ja rahapolitiikkaan. Oletteko sitä mieltä, että se on hyödyllistä ja tarpeellista, että te ette ole läsnä? Vai onko niin, että kun ajatellaan nyt pankkiviranomaistilannetta, niin teidän panoksenne on oleellisen tärkeä, kun haluamme päästä tähän todelliseen talous- ja rahaliittoon? Jos ymmärsin oikein, niin päinvastoin te olette puoltaneet sitä, kun puhutaan kriisinratkaisumekanismista, pitäisi vähän lisätä tahtia. Miten te aiotte suunnitella tämän eh, vaihtuvan geometrian mukaisen aikataulun, jotta todella pääsemme siihen paljon puhuttuun talous- ja rahaliittoon täysimittaisesti? Uh, first thing, yes, I mean, conditions are... Niin. Ensinnäkin olosuhteet ovat oleellisesti parempia. Tämä liittyy pitkälti hallitusten toimiin. Jos meillä ei olisi uskottavaa pyrkimystä julkisen talouden vakauttamisen suuntaan hallitusten toimesta, niin ei olisi mitään takeita sille, että tämä riittää. 2012 on todella ollut euron uudelleen lanseerauksen vuosi. Näin on toimittu, jotta saataisiin todellista aitoa talous- ja rahaliittoa aikaiseksi. Tämä on tehty pääosin täytäntöönpanon saralla useistakin syistä. Te tunnette ne paremmin kuin minä. Täytäntöönpano on keskeisen tärkeää. Monista asioista on jo päätetty. Nyt on aika osoittaa, että voimme myös toteuttaa kaiken tämän. EKP tekee tiivistä työtä, jotta saamme kriisiratkaisumenetelmän. Totta kai komissio on tässä ensisijaisessa roolissa, se tekee ehdotuksia, mutta me odottelemme komission aloitetta, aivan niin kuin tässä valvonta-asiassakin. Nythän tässä on toimittu varsin tehokkaasti ja myös nopeasti. Me olettamme, että voimme samalla tavalla antaa myös oman panoksemme tässä ajan mittaan. Yeah, oh, you also asked about the group of four. Niin, ja sitten tämä neljän ryhmä. Neuvoston puheenjohtaja tulee olemaan johtoroolissa ja me annamme oman panoksemme, jos sitä pyydetään tai tarvitaan. Meillä on muodollinen asetelma ja se on oikeastaan nyt hieman erilainen, sikäli kuin minä ymmärrän, kuin mitä se oli viime vuonna. Thank you. Um, now, hang on. Mario Mauro. Kiitoksia. Sitten Mario Mauro kansanpuolueen nimessä. Grazie, signor Presidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin palata kysymykseen PK-yrityksistä ja vähän yleisemminkin reaalitalouden toiminnan rahoittamisesta, yritysten luototuksesta. Minä olen kuullut huomioita, kommentteja, joita te täällä kerroitte meille siitä, kuinka vaikeata on, on saada rahoitusmarkkinoiden tilanne normalisoiduksi. Ja kun me on, jos me haluamme kun otamme huomioon jotkut olosuhteet siinä, kuinka reaalitalous todella pitäisi sopeuttaa nykytilanteeseen. Mutta pitäisi todellakin miettiä niitä rahoitusmahdollisuuksia, joita, jotka ovat ehdollistettuja myös pankille, pankeille, jotta ne orientoisivat paremmin politiikkansa pk-yritysten suuntaan. Onko näin asianlaita? Ja mitä vielä te olette näistä esimerkiksi Funding for Lending rahoitusmalleista, joita sovelletaan Iso-Britanniassa? Mitä mieltä te olette näistä erilaisista rahoitusmalleista? puolesta ja muodoista. Um. Kuten sanoin, me pohdimme jatkuvasti tätä poliittista haastetta ja kuinka siihen tarttua. Olemme tehneet jo hyvin paljon sikäli, että olemme tehneet funding for lending aloitteen ja sanoneet, että te voitte käyttää näitä lainoja vakuutena lisälainan saamiseksi. Joten meidän tapauksessamme tämä, tai meidän kantamme tämä on halvempaa kuin esimerkiksi Englannin keskuspankin yhteydessä. Mutta kuten sanoin, tämä ongelma täytyy ratkaista, tai ainakin me jatkuvasti pidämme tätä ongelmaa esillä ja pohdimme sitä. Kuten sanoin, meidän täytyy olla varovainen ehtojen suhteen. Mikäli me pakotamme pankit lainaamaan väärille tahoille, silloin me olemme osaltamme vastuussa pankkien tilanteesta, mikäli sitten lainan saanut ei maksakaan lainaa takaisin ja pankit joutuvat tästä vaikeuksiin. Tähän liittyy toinenkin ulottuvuus, joka joskus unohtuu. Meillä on mukana 17 maata. Ja näiden ohjelmien valvonta Erityisesti, että jokaisen pankin yhteydessä täytyy varmistaa se, että joka ikisen pankin yhteydessä täytyy varmistaa, että noudatetaan asianomaisia sääntöjä, koska tilanne vaihtelee maasta toiseen. Ja anteeksi, että puhun englantia, toteaa pääjohtaja. Okay, uh, did you wish to come back? Haluatko esittää lisäkysymyksen? No, okay, case... Ei lisäkysymystä. Siinä tapauksessa Leonardo Dominici saa SND-ryhmän nimessä puheenvuoron. <clears throat> Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua Italiasta, ei vain, että tässä haluaisin soittaa kelloja, koska huomaamme on Euroopan huomion keskipisteessä ihan yleisesti ottaen surullisen asian takia Montepaskin pankki toiminta ja sen seurausvaikutukset koko Italian pankkijärjestelmään. Siellä on jaettu, hoettu tätä mantraa, jossa ne ovat vakuutelleet itse itseään ja ovat sanoneet, että Italian systeemi on parhaiten voinut torjua kriisin huonot vaikutukset kuin on toteutettu pääomittamista, joka oli aika vähäistä – mutta ei mitään tuntuvia muutoksia, interventioita. Ja nyt Italiaan sitten tilanteen toisessa ääripäässä, niin kuin usein käy. Onko teidän mielestänne tarpeellista tarkistaa sääntelytilannetta Italiassa? Mikä on näiden rahastojen rooli? Mitä te olette mieltä talousministerin roolista? Onko todella tarpeellista katsoa uudestaan tätä asetusta ja myöskin yritysten hallinnointia, omaisuuserien hallinnointia ja te puhuitte myös pankkiunionista. Onko se tarpeellinen ja mitkä kytkökset ne liittävät näihin toimielimiin instansseihin ja niihin ongelmiin, joista puhuin teille? En vastaa kaikkiin kysymyksiin, ne, koska ne ovat kansallisia kysymyksiä. Mutta oikeastaan tässä on kaksi vaihetta se vaihe, jolloin Italian pankkijärjestelmä reagoi kriisiin. Italian järjestelmä osoitti, että se on vakaa, toisin kuin muissa pankkijärjestelmissä Euroopassa kävi. Toki on yksittäisiä tapauksia, jonka tekin mainitsitte, jotka ovat päinvastaisia, mutta tämä ei liity pelkästään pankkien hallintoon, vaan on tapahtunut myös rikollista toimintaa. Sitten Italian pankkijärjestelmän reaktiot ja muiden maiden reaktiot tähän jatkuneeseen taantumaan. Tässä havaitsemme, että huonot roskalainat ovat kasvaneet ja korkotaso on ollut hyvin matala ja pankkijärjestelmän joustamattomuus on tullut esille. Täytyy muistaa tämä Monterey Paskit-tapaus ja se, että siellä tarvitaan pääomaruisketta sen takia, että sen tilanne oikeastaan on laskettavissa syyskuun 2011 hinnoilla. Yleisemmin puhuttuna Italian pankkijärjestelmä on nyt vaikeuksissa, koska se on pitkään ollut altis kriisille. Mutta niin kuin sanoin, niin suuret pankit ovat hyvin pääomitettuja. En ole ollut kyllä käy Italiaan nyt tässä, Italiassa tässä puolentoista vuoteen. Italian keskuspankki käsittelee tätä tilannetta. Eh, eh, la ringrazio per la risposta e io mi riferivo anche al fatto. Kiitos vastauksestanne. Minä myös viittasin siihen seikkaan, että aivan äskettäin pääjohtaja Visko myös puhui näistä ongelmista, joista minä puhuin. Kun Kun kyse on perustasta, niin en halua sitä enempää kommentoida. Thank you. Um, now it's gonna for... Kiitos. Sitten Gunnar kansanpuolen nimissä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin pääjohtajalle. Ruotsiksi sanotaan, mikä se nyt käännän vapaasti. Älä sano mitään ennen kuin olet päässyt joen toiselle puolelle. Ja nyt kun puhutaan elpymisestä, kyse on tärkeistä elpymisen merkeistä, työvoimakustannuksista, muutokset, jotka liittyvät kaupan käyntiin, kauppataseesta, vaihtotaseesta. Te puhuitte ja sanoitte, että jotkut kasvuennusteet eivät ole kovinkaan hienoa katsottavaa. Muitakin riskejä on ilmaantumassa esimerkiksi budjettipolitiikan kohdalla. Jotkut jäsenvaltiot eivät pysty pitämään kiinni uudesta finanssipoliittisesta sopimuksesta ja vakaussopimuksesta. Voisitko puhua enemmän tai kertoa enemmän, mitä riskejä te näette finanssipolitiikan vakauden osalta ja mitä vastaiskuja vielä mahdollisesti on edessä ja kuinka näiltä vastaiskuilta voidaan sitten, tai takaiskulta voidaan välttyä? multidollarikysymys. Pikemminkin Euroopassa pitäisi puhua multi-eurokysymyksestä. Kun sanoin, että olemassa lukuisia merkkejä, jotka osoittavat, että euroalueen vakaus on parantumassa ja lukuisat merkit ovat myöskin lisänneet, suotuisat merkit ovat lisänneet luottamusta eurovyöhykkeen tilanteeseen ja mainitsin myöskin tiettyjä tekijöitä, jotka osoittavat tämän arvioni oikeaksi. Kokonaisvaltaisesti katsottuna tilanne on erittäin herkkä kuitenkin edelleen. Ennen kuin näemme kasvua, tilanne tulee pysymään sellaisena kuin se on. Meidän täytyy siis nähdä kasvua. Luottovirtojen täytyy vilkastua ja niiden täytyy päästä reaalitalouden tueksi asti. Sanoin alussa jo jo, että riskit ovat edenkin sellaiset, että talouden tilanne saattaa heikentyä, kun tarkastellaan matalaa kysyntää ja matalia investointilukuja esimerkiksi. Mutta lopullista arviota ei voida vielä esittää. Eikä minulla ole mitään syytä muuttaa tuota alussa esittämäni arviota. Tällä välin meidän täytyy pysyä sinnikkäänä ja jatkaa eteenpäin samalla tiellä ja myöskin varmistaa, että valtion talouden tilit ovat kunnossa ja myöskin pankkien taseet ovat kunnossa. Meidän täytyy var... Va... myöskin valmistaa rahoitusmarkkinoita selviytymään paremmin sirpaloitumisesta ja kuinka tämä jatkuva pysyvä sirpaloituminen tulee sitten vaikuttamaan. Ja, miksi, ja kysyttiin, miksi pk-yritykset eivät voisi maksaa erilaisia korkoja kuin muut, koska pk-yritysten tilanne on yksi suurin, suurimmista esteistä kasvun tiellä. En oikeastaan tiedä, mitä voisimme enempää tehdä tässä tilanteessa. Lopullista arviota ei voida vielä esittää, työtelenkin jatketaan, ja sinikkäinä täytyy pysyä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja tietystikin Euroopan tasolla rahaunionin eteenpäin saattaminen kohti todellista talous- ja rahaunionia on edelleenkin kesken. Kiitoksia paljon. Uskoakseni tämä on erittäin selkeä vastaus. Suosittelen todellakin tämä ruotsalaista sananlaskua, Se, mikäli katsomme asioita taaksepäin parin vuoden aikajänteellä, liian monta kertaa on nuolaistu ennen kuin on tipahtunut, ja nyt ei ole todellakaan päästy vielä joen toiselle puolelle. Meidän ei kannata olla turhan optimistisia liian varhaisessa vaiheessa. Pikemmin täytyy pysyä realistisena ja jatkaa uudistusten tiellä. Asianmukainen tasapaino täytyy saada asioiden välille. Joskus tässä on parana olla liian optimistinen ja sitten saattaa joutua ojasta allikkoon. Mietinnän täytyy pyrkiä välttymään tietystikin tällaiselta. Mutta olemme olla varmoja siitä, että Meillä on realistinen tilannekatsaus valitsevasta tilanteesta sekä finanssipuolella että pankkipuolella, että myöskin reaalitalouden puolella, ennen kuin voimme sitten todeta, että joki on ylitetty. Alden puolesta nyt Olle Schmidt. Pahoittelen pääjohtaja. Tämä on nyt hieman tällaista kansallista ja pohjoismaista näkökulmaa. Haluaisin kysyä, miksi Norjan ja Äh, miksi Ruotsin ja Tanskan pitäisi liittyä euroon? Varmasti olette lukeneet, lukenut tämän viikinkiartikkelin ekonomistista. Minä toki puolustan euroa, olen tehnyt niin alusta saakka. Voitaisiin sanoa, että katsokaa, tulos on tässä. Euro on ongelma, ei suinkaan ratkaisu. Ja eri valuutat ovat ongelmia. Ei se pidä paikkansa sinne taakse. Ei julkinen mielipide kuuntele minua, eikä kenties Gunnar Högmarkkaan, mutta kenties te voisitte antaa jonkinlaisia argumentteja. Tämä on keskeisen tärkeää. Sitten kun kriisistä päästään eteenpäin, niin sitten uusia maita on tulossa. Sitten toinen kysymys liittyy FTT, äh, finanssitransaktioveroon ja uuteen komission ehdotukseen. On ongelmallista olla euroalueen ulkopuolella. Katsotteko, että tämä toimintapaikka, periaate olisi oikea tapa puuttua tilanteeseen? mitkä ovat teidän mielestänne seuraukset, joita tällä on sisämarkkinoiden toimintaa, kun on yrityksiä, jotka toimivat euroalueen ulkopuolella, niille koituu korkeampia kustannuksia nimenomaan tämän ekstraterritoriaalisen periaatteen takia. Tämä on oleellista sellaisille maille kuin omalle maalleni. Ensimmäisestä kysymyksestä täytyy todeta, että olen puolueellinen. Minusta euro on hyvä asia. me vaurastumme yhdessä, jos pystymme korjaamaan talouksiamme, niin kuin jo totesin. Me olemme kaikki kärsineet kriisistä, olemme kaikki uhreja. Annapa teille yhden syyn. Miten eri maat eri valuuttakursseilla ja eri valuutoilla olisivat pärjänneet tässä 2008 subprime-kriisissä? Se epävakaus olisi ollut paljon suurempaa kuin mitä meillä oli, jos, jos meillä ei olisi ollut euroa. Totta kai minä olen puolueellinen tässä kysymyksessä, mutta viime kädessä päätös liittyä euroon on täysin yksittäisen hallituksen varassa. Se on sen asia. En halua lähteä taivuttelemaan euroalueen ulkopuolisia maita, jotta ne liittyisivät, liittyisivät euroon. Eurolla on paljon ansioita sen tukena ja Meillä on nyt rahoitusmarkkinat, jollaisia aiemmin ei ole ollut, ja koko on verrattavissa Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoihin. Meillä on myös hintavakautta, jota aiemmin ei ollut monissa maissa. Meillä on matala korkotaso, historiallisen alhainen korkotaso. Tällä hetkellä helposti unohtuu se pitkä lista eduista, joita euro on tuonut mukanaan, koska tällä hetkellä me elämme taantumaa. Elämme työttömyyden aikoja. Erityisesti nuorten työttömyys on, on hyvin vaikealla tasolla. Kuitenkin eh, etulista, hyötylista on hyvin pitkä. Toisekseen EKPn tehtävä ei ole päättää verokysymyksistä. Ei minulla ole kompetenssia eikä tietoja kommentoida tällaisia kysymyksiä. Kiitos. With all due respect, eh, but because... Kaikella kunnioituksella Tämähän, kyseessähän on poliittinen toimija. Sen takia esitänkin poliittisen kysymyksen. On oleellisen tärkeää kuulla, mitä te sanotte EKPn pääjohtajana. Te olette varmasti unionissa luotettavin henkilö kaiken kaikkiaan. Minun kysymykseni on myös kommentti siihen, mitä te totesitte tästä vakuuttelusta. Minusta tilanne on päinvastoin. Teidän kaltaisten henkilöiden nimenomaan olisi todettava, mitä eurossa on hyvää. Te olette aiemmin toimineet, toiminut näin, ja nyt näinä aikoina tällaista puhetta tarvittaisiin entistä enemmän. Tarvitsemme hyviä argumentteja sen tueksi, miksi eh, tarvitaan konsolidointia. Niin kuin Trichet totesi, niin meillä on yhteinen kohtalo eurossa – kenties voisitte olla myös hieman kriittinen tämän transaktioveron suhteen. Well, I will, I will take this... Minä vien tämän viestin mukanani täältä eteenpäin. Kaikki haluavat nyt Viipalen Mariota näköjään. Nyt sitten puolen nimissä Gay Mitchell. Um, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Herra Draghi, Irlanti on osoittanut, että se haluaa kasvua ja se haluaa varmistaa, että julkinen talous on kunnossa. Vuodesta 2008 eteenpäin Irlanti on ryhtynyt finanssipoliittisen konsolidointiin miltei 30 miljardin dollarin tai pikemminkin euron arvosta. Tämä on 20 prosenttia meidän PKTLstämme. Erittäin myönteisellä tavalla on suhtauduttu näihin velkasitoumusuutisiin. Korot ovat laskeneet 4,2 prosentista 3,7 prosenttiin. Kaikki katsovat, että tästä on hyötyä sekä Irlannin rahoitussektorille että koko eurovyöhykkeelle, kun tarkastellaan vakauden parantumista ja sitä, että uudet järjestelyt ovat tuoneet tilanteen vakaammalle pohjalle. Olin pistänyt merkittävän teidän huomatuksen viime aikoina EKPn kannanotosta näihin järjestelyihin ja sen osalta, että EKP jatkossakin varmistaa sen, että kaikki toimet pitäytyvät EKPn mandaatin antamissa puitteissa. EKPn raportiset operaatiota ja teidän kannattaneet näihin järjestelyihin. Totesin tästä, että 7. helmikuuta, silloin kun Irlanti ilmoitti näistä uusista toimista, te viittasitte näihin järjestelyihin toteamalla, että kyse on Irlannin keskuspankin ja Irlannin hallituksen välistä toimista. Ja totesitte myöskin, että hallintoneuvosto yksimielisesti pisti merkille vain nämä järjestelyt. Voisitko kertoa nyt valiokunnalle, onko nyt mitään merkittävää muuttunut teidän kannassanne sinne jälkeen, kun edellisen kerran johtokunta kokoutui? Ja oletukseni on, että mitään ei ole muuttunut tällä välin. Eikö totta, herra Draghi? Well, I, I just wonder what it means exactly. Uh... Mitä tarkoittaa sitten, onko jotakin muuttunut tällä välin vai ei? Miten tämä määritellään? ja entä sitten pistetään merkille jotakin? Miten se määritellään? Me pistämme siis merkille ja siinä kaikki. Kyse oli siitä, että viikkoa myöhemmin sitten voimme sanoa, että emme ole pistäneet merkille. Me olemme pistäneet merkille. Joten minulle ei tullut selväksi, miten tällä välin mitä olisi voinut muuttua sen suhteen, että on pistetty merkille. Hyväksyä tai hylätä, tai hyväksyä tai paheksua on eri asia, mutta olemme pistäneet merkille. No. Hienoa, että edelleenkin olette pistäneet merkille ja mitä ne on muuttunut tässä suhteessa? Um, Gay, did you want to come back? Gay, halusitko sinä esittää lisäkysymyksen? Uh. No nyt kun sain tilaisuuden, kiitoks. Ehkä herran Däki voisi katsoa tilanteet eteenpäin vuoden aikajänteellä. Katsoiko hän, että kun tarkastaa Irlannin talouden viimeaikaisia lukuja, uskotteko, että Irlanti pian pääsee tästä ohjelmasta ulos? kun otetaan huomioon, miten hyvin Irlannin talous on kehittynyt ja ottaen huomioon tehdyt päätökset, oletteko samaa mieltä, että todennäköisesti Irlanti pian pääsee pois tästä ohjelmasta, tämän ohjelman alaisuudesta? Mikrofoni. En voi nyt voi ennakoida tätä, mutta toden totta, Irlanti on pysynyt oikeilla raiteilla käytännössä koko ohjelman kaikkien osien suhteen, ja se on merkittävällä tavalla saanut edistystä aikaan – Saavutukset ovat todellakin merkittäviä. Edelleenkin finanssipuolella on vielä lisätoimien tarvetta, mutta kaiken kaikkiaan Hilranti on tehnyt tehtävänsä aivan erinomaisen hyvin. Uskoakseni, mikä nyt en erehdy, tämän ohjelman oli määrä tulla päätöksensä tämän vuoden lopussa. Ja sitten katsotaan, mikä tilanne silloin on. Kiitos. I could, I'm, I'm... että puutun vielä tähän Irlannin kysymykseen. Tähän liittyy useampikin kysymys salin puolelta. Olenko oikeassa, että nyt kun te olette pistäneet merkille tilanteen, niin tilaisuus vastustaa tai paheksua päätöstä on nyt jäänyt taakse. Se ei ole enää mahdollista. Hyvän pikemminkin markkinoiden asenteesta nyt on kyse pikemminkin tästä eteenpäin. Meillä on artikla 3 ja sen asianmukaista arvioimme asianmukaisesti ja katsomme, Onko tämä transaktio hallituksen ja keskuspankin välillä Irlannissa sellainen, joka vastaa artiklaa 123? Jos näin ei ole, niin katsotaan millaisiin oikeudellisiin toimiin on ryhdyttävä. Kiitos tuosta selvennyksestä. Seuraavana luettelossa on Peter Simon. Draghi, meine Frage. Herran minun kysymykseni on seuraava. Kun Euroopan keskuspankki viime kädessä toimii eurooppalaisena valvontaviranomaisena, niin tänä päivänä jo tilanne on sellainen, että tavallinen henkilö tai oikeushenkilö voi saada nähdäkseen Euroopan keskuspankin asiakirjoja sillä edellytyksellä, että julkista etua ei tällä vaaranneta. Hiljattain yhteisön tuomioistuudessa oli tapaus käsittelyssä, kaksi keskuspankin tekemää tutkimusta, jotka koskivat Kreikkaa, evättiin. Niitä ei haluttu julkistaa, koska todettiin, että kyse oli yleisestä edusta ja se olisi vaarantunut julkistamisen myötä kyse Euroopan unionin tai euroalueen taloudesta ja, ja Kreikkalle olisi ollut hallaa näistä tutkimusten tuloksista. Mikäli te olette valvontaviranomainen ja kun on kyse suurista järjestelmän kannalta relevanteista instituutioista ja kun on kyse teidän valvontatehtävästänne. Ja mikäli havaitaan, että on ongelma jossakin toimielimessä, joka on järjestelmän kannalta merkittävä, silloin julkisen etun, edun mukaista olisi silloin ilmoittaa tai tiedottaa asioista. Kuinka te katsotte, että tässä vaikeassa yhtä maata koskevassa tilanteessa. Miten te määritte tässä vastuutilvelöllisuutenne ja toisaalta yleisen edun välisen rajan vedon? Missä se raja tulee vastaan? Uh, there are two different aspects. Kysymyksessä on oikeastaan kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin tilivelvollisuus. Parlamentin ja lainsäätäjän tehtävänä on päättää asiasta. Voin sanoa vain sen, että EKP on totta kai valmis ja tilivelvollinen kaikissa muodostelmissa ja formaateissa. Kun kyse on valvontavaltuuksista, jotka tulisivat EKPlle, niin luonnollisesti tilivelvollisuusaspekti korostuu entisestään. EKPn puolelta ei voi olla minkäänlaista vastalausetta sille, ettemmekö olisi tilivelvollisia. Totta kai olemme täysin avoimia tämän asian suhteen. Mutta sitten päätös siitä, milloin, missä, missä määrin tämä päätös kuuluu lainsäätäjälle ja Euroopan parlamentille. No, sitten Bloombergin Kreikka-tapaus ja avoimuus. Valvontamekanismilla ja EKPllä luonnollisesti on eri säännöt on pidettävä kiinni siitä, että varmistetaan, että rahapolitiikka ja toisaalta valvonta pidetään tiukasti erillään. On syynsä sille, miksi EKP on rahapoliittinen instituutio. Voi olla, että sitten kun tätä valvontamekanismia – laadita, niin nämä syyt eivät nouse esille. Voi olla, että on muita syitä, jotka ovat valideja valvontamekanismin näkökulmasta, mutta ei, eivät EKPn näkökulmasta. Eli tämä asia on selvitettävä ja ratkaistava. Kiitos. Okay, we can press on then, uh... Jatketaan sitten eteenpäin kansanpuolen nimessä. Viimeinen kysymyksen esittäjä on Sarjus Volski. Eh, grazie Presidente per sue parole dell'apertura possibile. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Hyvä pääjohtaja tästä vakausmekanismia mahdollisuudesta ei-euroalueelle kuuluville maille. Toivon, että teidän julkilausumanne on hyvä ja jatkaa samansuuntaisena. Tämä on hyvä kysymys ja se pitää todella esittää. Non-Eurozone member states. Muut kuin, muut kuin eurovyöhykkien maata pitäisi määritellä väliaikaisella poikkeus eurovyöhykkien jäseniksi perussopimusten mukaisesti ne niin voidaan linkittää euroon ja on vain kysymys, kysymys ajasta, milloin nämä tulee käymään, että ei ole loogista pistää näitä maita uuden arkkitehtuurin, arkkitehtuurin ulkopuolelle, nyt kun tätä uutta järjestelmää on luomassa. Joten uskon, että sisimmässänne te olette koko EUn pankkiiri, ettekä vain euroalueen pankkiiri. Mitä tulee tähän valvontajärjestelmään tai mekanismiin, Kuinka valvotaan? Tai siis eurovyöhykkeen ulkopuolisia maita valvotaan ilman, että ne ovat edustettuina, ilman, että ne on sananvaltaa. Mutta mikäli muut kuin eurovyöhykkeen maat eivät saa osallistua valvontamekanismiin silloin meillä on valvontaa ilman, että meillä on pelastusmekanismi. Ei, ei ole siis tällaista turvaverkkoa. Silloin syntyy valvontamekanismin alle kahden luokan pankkeja. Jotkut voivat olla eivät pelkästään valvonnalaisuudessa, mutta ne voivat myöskin saada apua. Ne voidaan pelastaa, mutta joitakin vaan palvotaan, niin sanotaan, mitä niiden pitää tehdä, mutta sitten ne ovat kuitenkin oman onnensa nojassa. Tämä olisi täysin epäreilu tilanne yhdellä ainoalla pankkialueella. Muistutaisin siitä, että muut kuin Euroopan maat Keski- ja Itä-Euroopan maissa ovat hyvin pitkälti eurooppalaisten eurovyöhykkeen alueella toimivien EMA, emopankkien omistuksessa. Kyse ei ole siis pankkitoiminnasta, joka rajoittuisi pelkästään eurovyöhykkeen maihin. Kyse ei pelkästään eurokriisistä, vaan myöskin valtioiden ja pankkien velkaantumisen kriisistä. Jotkut niistä ovat eurovyöhykkeet, jotkut niiden ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella. Joten tämä on täysin väärää ja epäloogista rajoittaa arkkitehtuuria toimet koskemaan pelkästään Euroopan maita. Miksi näin pitäisi tehdä? Eikö olisi helpompi? Onko tämä helpompi toi, hoitaa näin vai onko kyse poliittisen tahdon puutteesta? Halutaanko tässä luoda kahden tyyppistä solidaarisuutta Euroopan unionin alueelle? Tämä menee vielä pidemmälle. Sylvie Goulart julkaisi hiljattain kirjan, jossa hän tätä asiaa käsittelee – Maria Monti on puhunut jopa eurovyöhykkeen itsemääräämisoikeudesta, ja tämä on suorastaan järkyttävää luettavaa ulkopuolisen silmin. Tässä tulee talouden saralle merkittäviä vääristymiä ja kilpailun vääristämisiä myöskin pankkialalle ja rahoitusalalle. Mikäli eurovyöhykkeen ulkopuoliset maat eivät pääse tasavertaiseen asemaan – tämän mekanismin alaisuudessa, ja mikäli niille koituu tästä hallaa, silloin meidän täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta yhteismarkkinoiden tilanne ei tästä kärsi. Joten meidän täytyy löytää avoin, kaikki mukaan ottava ratkaisu tulevia ponnisteita silmällä pitäen. Entä sitten seuraavat toimet, että yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi, talitusten takuujärjestelmä, ovat tässä merkittävässä asemassa, kun luodaan unene. Kysymys kuuluu, miten tähän nivoutuvat sitten Euroopan ulkopuoliset maat ja pankit? Um, Kysymys on itse asiassa varsin monimutkainen, hyvinkin monimutkainen, mutta yritän vastata esittämällä jonkinlaisen suunnan johon me kaikki olemme lähteneet valvontamekanismia luodessamme. Kun kyse on siitä, että perustamme pankkiunionin. Ensimmäinen tavoite, johon haluamme päästä, on oikeastaan se tilanne, johon voisimme nyt palata heti kriisin jälkeen. Jotkut hyvin laajat, systeemisesti tärkeät instituutiot epäonnistuivat. Tämä jakso osoitti, että tarvitaan valvonnassa paljon vakaampaa koordinointia. Me tulimme yhteisesti siihen johtopäätökseen, että euroalueella, jotta päästään todelliseen rahaliittoon, jossa on suuria rajat ylittäviä, systeemisesti merkittäviä pankkeja, tarvittaisiin yksi ja ainoa valvontaelin. Myöhemmin havaitsimme, että kriisi ei tuonut esille pelkästään tätä, vaan osoitti myös, että on olemassa vääristynyt yhteys pankkien ja valtioiden välillä. Ensimmäinen askel tämän yhteyden katkaisemiseksi on varmistaa se, että meillä on yksi ja ainoa euroalueen valvontaelin. Useistakin syistä näin on oltava. Tämä oli yhteinen arviomme. Tarvitsisimme vankemman valvontakehyksen, kunhan ensin keskiössä olisi tämä valvontaviranomainen. Totta kai se tekee yhteistyötä kansallisten valvojien kanssa, mutta joka tapauksessa keskeinen Euroopan tason valve olisi sen ytimenä. Tämän jälkeen suunnittelimme muita pilareita. Kriisiratkaisu, mekanismi ja viranomainen ja myös talletustakuujärjestelmä. Toinen osa arvioitamme oli se, että eihän kukaan halua yhtenäismarkkinoita tuhota. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että sisämarkkinat on yksi tärkeimmistä saavutuksista, joita meillä on. Tässä vaiheessa voi vain todeta, että me kaikki teemme parhaamme, jotta löytäisimme ratkaisuja tähän tilanteeseen, joka objektiivisesti katsottuna on monimutkainen. 17 maalla on yhteinen valuutta ja niillä on erityisiä tarpeita, erityinen vaihe meneillään kun ratkaisemme näitä valuuttaan liittyviä kysymyksiä. Perimmäisenä pyrkimyksenä on säilyttää sisämarkkinat. Eli saavutamme sen, mitä me tarvitsemme euron näkökulmasta, mutta Sharon, mitä minä teen väärin? Havaitsen siinä nyt hieman kulmien kurtistelua. Um, okay. Niin, ajoitus on ehkä tässä ongelma, mutta ole hyvä, jatka vain. Haluaisin vastata taisinkin vastata jo aivan loppuun saakka. Käytäntö on se, että viisi minuuttia per kysymys ja vastaus, ja, mutta mikäli aika kuluu, niin sitten ei voi sitten lisäkysymyksiä. Niin, kuinka? Silvi. Koska minua siteerattiin, eikä aivan oikein, niin halusin sanoa vain yhden sanan. Kirjassani olen vedonnut sen puolesta, joka täällä otettiin aivan alussa. Mikrofoni. Europe nämä maat ovat tilapäisessä vaiheessa. Eli me vetoamme näiden maiden puolesta niin, että ne tekisivät valinnan siitä, että ovatko ne sisällä vai pysyvätkö lopullisesti ulkona, pysyvästi ulkona. <clears throat> Niin nämä pre-in maata tällä nimellä kutsuttiin, kun valvontamekanismista keskusteltiin. Tähän loppuu tämä rahapoliittinen vuoropuhelu. Me nyt siirrymme kuulemiseen. Maria on järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän nyt täällä kuultavana on seuraavaksi. Aikataulu on erittäin tiukka. Ehdotan pientä viiden minuutin taukoa, että myös pääjohtajakin voi vetää vähän henkeä ennen kuin jatkaa. Well, no. Luopuuko te ryhmäni sitten viimeisestä kysymyksestään, koska teillä on suurimman, suurin osa aikaa deontijärjestelmän mukaisesti, joten yksi EK, EPPn puhuja pois listalta, niin sitten voimme pitää viiden minuutin, puheen, viiden minuutin tauon kansanpuolueen myötävaikutuksella.

I just want to say, read the book. Don't listen to people who have read the book in Okay. Who have read the Oh, all oh, the books. I have. Right, well we have to... Nyt meidän täytyy jälleen ryhtyä toimeen. Pääjohtajan täytyy poistua ajallaan e- ennättääkseen lennolle tämän tärkeälle lennolle, mahdollisesti Frankfurtiin käsin. Nyt hän voi esittää alustuspuheenvuoronsa, joka koskee eurooppalaista järjestelmäriskikomitean sen toimintaa. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani olla valiokunnan kuultavana tänään ja kertoa teille Euroopan järjestelmäriskikomitean toimista. Kuten te tiedätte, ESRBn tehtävä on tunnistaa ja valvoa järjestelmäriskejä ja antaa poliittisia suosituksia, joilla riskejä voidaan lieventää. Tänä päivänä on iloinen voidessani kertoa teille kahdesta ESRBn suosituksesta. Yksi niistä liittyy, miten voidaan lieventää riskiä silloin, kun pankit ryhtyvät rahoitustoimintaan ja toisaalta kerron teille siitä, mitä voidaan vahvistaa sääntelykehystä, jolla voidaan rahamarkkinoita tiukemmin valvoa EU-ssa. Siten voin kertoa hieman nykytilanteesta ja sitten siirtyä suosituksiin. Ja lopuksi kerron teille joistakin keskipitkän aikavälin ESRBn toimista, joilla pyritään parantamaan makrotason valvontaa Euroopan unissa ja kuinka saadaan parempi kuva erilaisista kytköksistä toimijoiden välillä. Ensinnäkin viime kuukausien kehityksestä. Valtion velka valtionvelan osalta korkoerot suhteessa Saksan tilanteeseen on parantunut. Irlanti ja Portugali on ensimmäistä kertaa nyt vuoden 2010 jälkeen anteet keskipitkän aikavälin valtion obligaatiolaskentien liikkeelle ja yleiset indikaattorit osoittavat, että tilanne on merkittävästi kohentunut. Lisäksi maantieteellinen sirpaloituminen rahoitussektorin välityspalveluissa on, mikä on tyypillistä Euroopan velkakriisissä, on nyt vähentynyt. Talletusvirrat ovat alkaneet vakaantua ja Target 2 tason epätasapaino on vähentynyt lasket merkitään tästä vuoden 2012 tason huipputasostaan. Viime vuoden heinäkuusta lasku on tapahtunut 20 prosenttia. Lopuksi toteasin, että pankkien rahoitusmarkkinat ovat osoittaneet merkkejä paranemisesta. Indikaattori on toiminut esimerkiksi se, että sijoittajat ovat yhä kiinnostuneimpia euroalueen pankkien veloista. Kuitenkin makrotason, makrotalouden näkymät joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa saattavat vaikuttaa pankkien voittomarginaaliin ja pääomatason. Pankit saattavat lykätä velan purkutoimia ja taseiden puhdistamista, ja tämä heikentää entisestäänkin makrotason kytköksiä ja vaikeuttaa, tämä vaikeuttaa pankkien mahdollisuutta saada pääomaa ja antaa luottoa markkinoille. Mikäli sijoittajat tarkastavat pelkästään voittomarkkinoilla, niin saattaa olla, että yhtäkkiä riskit uudelleen hinoitellaan, ja tämä aiheuttaa epätasapainoa, epävarmuutta. Lisäksi on moni, moni, monikin syitä, miksi pankkien rahoitusmarkkinoiden suhteen tilanne on erittäin varovainen edelleenkin. Pankit ovat pitkälti olleet riippuvaisia keskuspankin rahoituksesta ja tulevinakin vuosina saattaa olla, että näin on. Ja kun tarkastellaan haluta puuttua näihin haasteisiin päättäväisellä ja kestävällä tavalla, meidän täytyy varmistaa ensin, että meillä on erittäin häiriöitä sietävä rahoitusjärjestelmä, joka pystyy tarjoamaan rahoituspalveluita tarojen tueksi. Makrovalvonnan kannalta tämä pitää sisällään ensinnäkin sen, että tuetaan kasvua edistäviä uudistuksia, jotka auttavat äh, syöttämään tai tukemaan makrorahoitustoimia tai sen, niiden dynamiikkaa. Lisäksi täytyy jatkaa toimilla puhdistaan pankkien taseita avoimella johdonmukaisella tavalla. Täytyy myöskin samassa yhteydessä valvoa pankkien omaisuuserien arviointia ja varmistaa tässä johdonmukaisuus kautta EUn mahdollisesti Euroopan pankkivalvontaviranomaisen johdolla tässä alaisuudessa. Kolmanneksi täytyy läheisesti valvoa he, tilan, asioita, jotka saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai vaikeuksia rahoitusmarkkinoilla. Ja myöskin täytyy luoda puskureita, joilla voidaan erilaisilta shokeilta välttyä. Ja neljänneksi täytyy vahvistaa pankkirahoitusriskien valvontaa. Tästä viimeisestä seikasta Voinkin nyt siirtyä kahteen ESRBn suositukseen, jotka julkaistiin tänä päivänä. Toinen sitä liittyy selvästi pankkirahoituksen vahvistamiseen. Ensimmäinen suositus. Viimeisessä kuulemistilaisuudessani valiokunnassa totesin, että seuraavalla kerralla kertoisin ESRBn arvioinneista, joka liittyy pankkien rahoitukseen ja myöskin omaisuus erien osalta ongelmaisiin seikkoihin. Ja nyt siirryn ensimmäiseen suositukseeni, joka liittyy tehtyyn arviointiin. Se mainitaan ne riskit, joista aion puhua, ja niistä vastineista, jotka olemme aivan käyttää käyttöön riskin osalta. Ensinnäkin rahoitusrakenteen herkkyys tai haavoittuvuus monissa luottolaitoksissa. Kriisi osoitti, että liikaa oltiin riippuvaisia lyhyen aikavälin rahoitukseen. Ja toisaalta kyse oli myöskin maturiteetin muutoksista. Tästä syystä ESRB e suosittaa, että luottolaitokset antavat nämä toimet hyväksyttäviksi kansalliseen valvojille, niin kuin joissakin EU-jäsenvaltioissa onkin jo tilanne, ja että pankkivalvontaviranomainen toimii tässä koordinoijana ja tekee arviot sitten unionin tasolla näistä toimista. Tärkein tarkoitusperä tässä on varmistaa se, että valvojilla on kokonaisvaltainen kuva tilanteesta ja että kansalliset ja EU-tason valvojat voivat varmistaa, että pankkisektorin kapasiteetti todellakin vastaa rahoitustarpeita. Toiseksi luottolaitokset pyrkivät takaamaan rahoitustransaktionsa ja seuraamukset ovat tästä kahtalaiset. Ensinnäkin suurin osa omaisuuseristä, mikäli suurin osa omaisuuseristä on ongelmallisia, tämä johtaa siihen, että rahoitus on epävarmempaa ja tämä saattaa sitten johtaa likviditeetti- ja rahoitusriskeihin. Toisaalta luotanantajat saattavat tukeutua pienempään määrään omaisuuseriä, joihin eriytyy näitä ongelmia. Ja tämä saattaa sitten, mikäli tämä instituutio tai karotuslaitos on maksukyvyttömyystilassa tai maksuvaikeuksissa. Näin riskin vähentämiseksi SRP suosittaa, että ryhtään luottolaitosten osalta valvonta toimiin ja että valvonta suoritetaan säännönmukaisesti eri mekanismien avulla. Lopuksi toteaisin, että luottolaitosten pitäisi julkaista tiedot silloin kun on kyse näistä omaisuuseristä, olivat me sitten ongelmaisia tai ei-ongelmaisia. Kolmanneksi täytyy parhaita käytänteitä vaihtaa näiden katettujen obligaatioiden osalta. Näitä katettuja obligaatioita on käytetty yhä enemmän rahoituslaitosten yhteydessä tai niiden toimista, ja niin täytyy varmistaa, että kyse on korkealaatuisesta rahoitusvälineestä. Samalla kun harmonisointi on vaikeutunut näiden kansallisten sääntöjen vuoksi, jotka vaihtavat maasta toiseen. SRP antaa suosituksiaan ja va- haluaa varmistaa, että mahdollisimman nopeasti otetaan käyttää parhaita mahdollisia standardeja hyväksi. Toinen suositus liittyy rahamarkkinoiden rahoittamiseen. Julkaisemme tänä päivänä tätäkin koskevan suosituksen. Rahamarkkinarahastot ovat erittäin tärkeä komponentti varjopankkimarkkinoilla. Euroopassa kyse on yksi yhdestä triljoonasta eurosta omaisuuseriä. Tämä keskittyy joihinkin maihin pelkästään Ranskaan, Irlantiin ja Luxemburgin lähinnä. Talouskriisin, rahoituskriisin myötä sovittiin kansainvälisesti tarpeesta uudistaa tätä sektoria myös. Riskit, joihin ESRP on puuttunut, ovat sellaisia, että kun mahdollisesti syntyy epätasapainoa näiden rahoitusmarkkinoiden, rahoitus, rahoitusmarkkina päästöjen osalta. Tästä saattaa olla kerrannas- tai seurausvaikutuksia myöskin laajemmalti katsottuna rahoitusmarkkinoiden osalta. Se, että niin sanottu CNAV-rahasto kysymys tästä joutuu vaikeuksiin. Tämän johdosta SRPn on tarkastellut, että nämä rahastot pitäisi muuttaa sellaiseksi rahastoiksi, joissa on tällainen vaihtuva korkoinen netto arvo pohjana. Ja lisäksi me suosittelemme, että katettaisiin muutkin alat, jotka osaltaan vaikuttavat järjestelmäriskeihin, jotka liittyvät näihin MF, MMF-rahastoihin. Tässä olisivat kyseessä esimerkiksi paremmat, tiukemmat likviditeettivaatimukset, parempi tietyn julkaisu ja vahvempi vahvistettu raportointivelvollisuus velvollisuus ja tiedonjakovelvollisuus. Komission suosituksesta ESRB lähinnä pyrkii vaikuttamaan Euroopan unilainsäädäntön vahvistamiseen tällä alalla. Samanaikaisesti suositusten tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaista edistystä, niin kuin hiljattain peräänkulutettiin finanssivakauskomitean toimesta ja myöskin IOSCO-järjestön toimesta. Yhdysvaltain vastaava elin tai elin, joka Yhdysvallassa vastaa ESRPn toimia, on hiljattain julkaissut asiakirjan, jossa pyritään juuri samaihin tavoitteisiin, joihin mekin pyrimme. Ja mitä sitten tuleman pitää? Mitä SRP aikoo tehdä keskipitkällä aikavälillä? Ensinnäkin tulemme tarkastamaan eri kytköksiä, joita Euroopan unionin rahoitussektorilla tai rahoitusmarkkinoilla esiintyy. Yksi avain toimi tulee olemaan se, että pyrimme paremmin ymmärtämään, mitä keskinäisiä kytköksiä tai verkostoitumista on esiintynyt tai esiintyy ja miten tämä vaikuttaa sitten rahoitusjärjestelmän kykyyn kestää erilaisia ongelmia tai häiriöitä. Sen jälkeen Lehman Brothers joutui konkurssiin. Havaittiin, että erilaiset kytkökset rahoituselinten ja markkinoiden kesken saattavat johtaa merkittävään tartuntariskiin, mikäli ongelmia esiintyy. raamarkkinoiden integraatioprosessi on johtanut siihen, että hyvin monimutkaisia kytköksiä esiintyy Euroopan unionin rahoitusjärjestelmässä. Toistaiseksi ESRB yhdessä Euroopan arvopäivämarkkinaviranomaisen ESMAn kanssa on tarkastellut tätä kysymystä suhteessa kahteen markkinasegmenttiin pankkien välisiin kytköksiin on pyritty puuttumaan ja myöskin CDS-swap-markkinoihin on kiinnitetty huomiota. SRP ja ESMA ovat tulleet nyt tiettyihin johtopäätöksiin tekemänsä työn perusteella ja lopputulokset eivät ole vielä tiedossa, mutta siitä huolimatta jo nyt on otettu opiksi tästä tutkimuksesta ja on todettu, että tarvitaan kokonaisvaltaisempi kuva keskinäisistä kytköksistä rahoitusjärjestelmässä, koska täten voidaan paremmin ymmärtää niitä shokkeja, joita syntyy myöskin silloin, kun ongelmia syntyy ja miten nämä shokit sitten vaikuttavat muihin markkinoiden osiin. Toinen tärkeä opetus on tässä se, että tällaiset superspreaders toimijat, eli tällaiset rahoitusmarkkinoiden keskittymättä. Ja tällaiset yritykset kaikkein eniten kytköksissä muihin, näiden ongelmat vaikuttavat eniten muiden toimintaan. SRPn riski tulostaulu tulee tuoman, luoman pohjan tällaista kokonaisvaltaisempaa riskien arviointia varten ja stressitestejä varten. Nyt totesin jotakin edistyksen saatun makrotason valvontaan. Vuosi sitten valiokuntani kuulemisessa Kerron teille ESRPn suosituksia, jotka liittyvät makrotason valvontamandaattiin, joka on kansallisilla viranomaisilla. Tuon jälkeen merkittävää edistystä on taas saatu aikaan tässä suhteessa. Useat maata ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja luoneet tällaisia komiteoita, joiden tarkoituksena on valvontaa, valvoa järjestelmäriskejä ja pyrkiä lieventämään niitä Saksassa, Kreikassa, Maltalla ja Alankomaissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa – on luotu uutta makrotason valvontalainsäädäntöä. Muissa maissa, kuten Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Ranskassa, Puolassa ja Sloveniassa, on tehty lakiesityksiä, jotka on esitetty jo parlamentille saakka. Olen tietoinen siitä, että monissa muissa valmistellaan samantyyppisiä toimia. Lopuksi vielä muissa maissa, kuten Bulgariassa, Virossa, Irlannissa, Italiassa ja Espanjassa, katsotaan jo, että jo siellä pystytään jo tällä hetkellä noudattamaan annettuja suosituksia. ESRP valvoo kehitystä ja tulee raportoimaan aikaansaadusta kehityksestä parlamentille myöhemmin. Seuraava askel, kun pyritään luomaan tällaista makrotason valvontakehystä, on antaa kansallisille valvontaviranomaisille joustava työkalupakki makrotason valvontaa varten, jonka tarkoituksena on valvo, varmistaa se, että pystytään estämään paikalliset järjestelmän riskin kertymättä. ISRB on saanut teknisellä tasolla merkittävää edistystä aikaan. Nyt on pystytty pohtimaan sekä primaaritason että keskipitkän aikatason tavoitteita makrotason valvonnan osalta. Lisäksi on luotu alustava luettelo käytettävissä olevista välineistä, joilla pystytään toivottavasti pääsemään näihin tavoitteisiin. Olen luottavainen sen suhteen, että pystyn raportoimaan teille tulevissa kuulemisissa aikaansaadusta edistyksestä. Kuten tiedätte, joitakin merkittäviä EU-lainsäädännön osa, osasia ollaan ju, juuri nyt hiomassa loppuun mukaan luettuna vakavaraisuuspaketti, jossa osaltaan on mukana järjestelmäriskikomitean toimet makrotason toimin kohdalla. Lisäksi tämä valvontamekanismi, ehdotus, jossa peräänkuulutetaan sitä, että järjest- valvontapuoli tehtäisiin läheistä yhteistyötä ESRBn kanssa, on osa tätä pakettia. Kaksi EU-asetusta, joilla pyritään vahvistamaan järjestelmäriskikomitean toimintaa, tullaan esittämään vielä vuoden loppuun mennessä ja tulemme raportoimaan tästä kehityksestä parlamentille – silloin, kun parlamentti sitä pyytää tai toivoo. Kiitoksia paljon siitä, että sain olla täällä tänään ja nyt minä vastaan kysymyksiin. I, I think maybe I... Oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. En, kenties minä voin kertoa teille, mitä on tapahtunut vakavarauspaketti nelosen osalta, CRD nelosen osalta. Parlamentti on pyrkinyt ottamaan tähän mukaan nämä ongelmalliset incumbent tekijät ja järjestelmän riskikomitea on ollut hieman vastahakoinen tämän suhteen, mutta toivottavasti nyt nämä katetut obligaatiot myöskin saadaan tähän mukaan, jotta laatupuolella saadaan parannuksia aikaan ja mitä makrotason valvontakehykseen tulee ja mit, se, mitä siihen tulee, mitä tähän saadaan mukaan CRD4 yhteydessä. Tässäkin suhteessa on saatu edistystä aikaan. Siellä halutaan estää esimerkiksi alustavat, pyritään, se pyritään välttymään tältä alustavalta sallittujen välinen luettelolta. Mutta nyt sitten kysymyksiin. Ensimmäisen kysymyksen esittää kansanpuolen nimessä Gunnar Högmark. Thanks, Mr. President. Um, kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja. Haluaisin nostaa esille kaksi kysymystä. Molemmat liittyvät pankkien kriisiratkaisuun. Ensinnäkin, oletteko tutkinut yhteyttä kotivaltion ja toisaalta isännöivän jäsenvaltion roolissa. Eli miten tämä vaikuttaa pankkien merkitykseen tietyillä markkinoilla, jos ei ryhdytä tarvittaviin toimiin. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Mehän juuri nyt käsittelemme tätä kysymystä, kun pyrimme pääsemään kompromissiin valiokunnassa. Minkälaisena teidän näyttäytyy tämä kotivaltio, isäntävaltio näkemys. Toinen kysymys on hieman laajempi. Mainitsitte jo aiemmassa kuulemisessanne tänään, kun keskustelimme tästä kriisiratkaisumekanismista, ja siihenkin liittyy tämä sama home host maa asetelma. Kriisiratkaisumekanismi pohjautuu valuuttaan. Ja oletettavasti meillä on eri valuuttoja jatkossakin Euroopassa. Eli varna on se, että syntyy jakautunut rakenne. Kun nyt ajattelemme järjestelmäriskiä, systeemistä riskiä, niin eikö tässä nyt sitten yhteisiä sääntöjä pikemminkin jaeta kuin yhdistetään? Tämä heijastuu, heijastuu myös niihin päätöksiin, joita tänä vuonna tehdään. Tällä kertaa ei ole tarjota mitään ruotsinkielistä sanontaa tähän asiaan. Thank you. On, the first, uh, Ensinnäkin tämä koti ja isäntä valtio, vastaanottava valtio. Oikeastaan tässä olisi parasta varmasti lähteä tästä määritelmästä. kun yritämme nyt rakentaa tätä mekanismia, niin tarkoituksena ei pitäisi olla eikä saisi olla se, että tuhotaan sisämarkkinoita, hajoitetaan sisämarkkinoita. Tästä näkökulmasta en näkisi varsinaista systeemiriskiä siinä, että meillä olisi erilliset kriisinratkaisumekanismit käytössä. Toki voi syntyä tehottomuutta – ja sitä, että sisämarkkinat heikkenevät. Totta kai tästä syntyy kustannuksia kaikille. Kukaan ei varmaankaan haluaisi maksaa näitä kustannuksia. Meidän on oltava luovia ja varovaisia, kun pohdimme sellaisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon kuitenkin nykyiset realiteetit. Meillä on yhtenäismarkkinat, mutta toistaiseksi on sellaisia maita, jotka eivät ole mukana eurovaluutassa, euroalueella. Kiitos. I, I just, the, the fact is that the... Se, että pankit ovat niin riippuvaisia toinen toisistaan, ne tähän valuutat eivät vaikuta. Varana on se, että meillä on sitten erilainen järjestely eri pankeille. Eli Ruotsin tilanne olisi se, että tiedetään mitä eh, halutaan, mutta ei välttämättä sitä, mitä sitten saadaan. Ei, uh, S&D, Elisa. S&D, Elisa. Obrigada. Penso que... Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että todellinen järjestelmäriski tässä on se, joka voisi horjuttaa euroaluetta, on nimenomaan valtion velka. Tässä vaiheessa tilanne on suhteellisen hyvin vakautunut viime kesän tapahtumien ja toimenpiteiden seurauksena, mutta kysymykseni koskettaa äh, pitkäaikaista ratkaisumahdollista. Onko se riittävän solidi, jotta se voisi todella ottaa kaikki ne velat hoitakseen, jotka haavoittavat, rasittavat, kuluttavat näitä maita konsolidointiprosessin aikana. Kysymykseni on siis kes, keskittyy pankkijärjestelmään. Se tuli myös esille tässä selonteossa. Tässä tutkitaan järjestelmän riskin vaaroja. Miten tätä voidaan tutkia niiden suositusten valossa, jota on esimerkiksi väläytetty Liikasen raportissa? Me, miten, voimme siis, miten te voitte siis tarkastella näitä asioita? Thank you. Um, the I'm. Kiitos. IMT on vähentänyt näitä riskejä euroalueella, mutta tähän liittyvät myös ehdot. IMT täytyy tukea johdonmukaisella, tehokkaalla toiminnalla hallituksen tasolla niin, että julkista rahoitusta vakautetaan ja vähennetään velkaantuneisuutta ja toteutetaan rakenteellisia uudistuksia – Tätä kautta lisätään kilpailukykyä ja viime kädessä kasvua, joka vähentää velkaastetta suhteessa BKT. hen. IMT on toisaalta jonkinlainen silta, mutta toisaalta tarvitaan myös pilari, joka koostuu hallituksen toimista. No sitten Liikasen raportti ja sen pyrkimys. Pyrkimyshän on luoda, suunnitella pankkimalli, jossa tietyt riskit, erityisen riskialteet toimet ikään kuin eristettäisiin suojamuurilla. Tähän liittyy toinenkin etu. Meillä olisi yksi yhteinen lähestymistapa kaikkien maiden suhteen. Toistaiseksi tietyt maat ovat ryhtyneet itse toimiin tässä kysymyksessä. Minun näkemykseni on sellainen, että loppujen lopuksi pitäisi lähentyä yhtä yhteistä standardia, kun ajatellaan niitä pankkeja, jotka ovat samankaltaisia koko unionissa, niin että ei ole eri sääntöjä, jotka nekin voisivat sitten hajottaa sisämarkkinoita. Tästä prosessista on keskusteltu, komissio sitä työstää ja tämä prosessi on vielä kesken. Näkemykseni on se, että toivottavasti lähentymistä tapahtuu kohdin, kohti yhteisiä sääntöjä niin, että riskitoimet suojataan tällaisella erottamisella. Vieläkö lisäkysymys aivan lyhykäisesti? Fala, quando fala Kun, kun, kun puhumme kasvusta, se on keskeinen muuttuja tässä kokonaisuudessa globaalisti ottaen. Se on tavallaan yhteinen nimittäjä, menestyksen salaisuus, mutta pitää myös nähdä ne markkinat, missä se toimii ja pitää myös tutkia vaihtokurssia. Voisitteko te antaa selkeitä näkemyksiä ajatuksia siitä, mikä voisi olla euron vaihtokurssin rooli suhteessa eurooppalaisten tuottajien kapasiteettiin vallata ulkomaisia markkinoita kasvun elvyttämiseksi? Puheenjohtaja totesi, että tässä täytyy olla tarkkana. Totta kai valuuttakurssi on tärkeää kasvun ja hintavakauden kannalta. Me saamme hyvin pian uudet ennusteet. Tässähän puhun EKPn pääjohtajana. Valuuttakurssi sinällään ei ole politiikkamme tavoitteena. Haluamme pysyä vaihteluväleissä pitkällä aikavälillä. Toki tämä on hintavakauden ja kasvun kannalta tärkeä kysymys. Me pyrimme hintavakauteen. Thank you. Uh, now for Kiitos. Sitten Silvi Gulag Alden nimessä. Kiitos, puheenjohtaja. Nopeasti pääjohtaja tieteellinen komitea on antanut tieteellisen lausunnon tästä valvonnasta. Siinä kohdassa 16 sanotaan, jos muistan oikein, että EKPlla pitäisi olla hyvin selkeästi määritellyt valtaoikeudet. Onko teille sellainen tunne, että artikla 5 tästä valvontahankkeesta on riittävän selkeä? Tämän artiklan myötä tehän voitte ottaa esille tapauksia, jotka voitte vetää EKPn toiminnan piiriin mahdollisuuksia, kontrollimahdollisuuksia, koska tässä on vaan raanan systeeminen luonne myös missä tapauksessa te voitte puuttua asioiden kulkuun. Ja ehkä tilaisu- tilaisuuden tullen EKP voisi myös täsmentää tätä tekstiä ehkä varjoesittelijöiden kanssa tästä valvontakysymyksestä. I, I don't, I don't have uh, specific comments. Ei ole mitään uh, sanottavaa tähän valvontamekanismia koskevaan tekstiin muuta kuin, että Kyse on erittäin tärkeästä askeleesta eteenpäin. Tämä askel nyt on kollektiivisesti otettu askel kohti yhä aidompaa talous- ja rahaliittoa. Tämä on merkittävä askel vain ja ainoastaan mikäli toimii vahvalla pohjalla ja valvonta on vahvaa. Ei tarkoituksena millään tavalla salata tilannetta, joka ei ole millään tavalla muuttunut, Tämä pikemminkin täytyy todeta, että tilanteen täytyy muuttua. Kunnan tasapaino täytyy saada kansallisen valvonnan ja keskitetyn valvonnan välille, mutta tilanteen täytyy muuttua. Siksi sanoin jo heti alussa, että kysely siitä, että valvontamekanismi olisi niin kuin kakku, joka voidaan jakaa paloiksi, ja että tuo pala hoidetaan Frankfurtissa ja loppukakku menee sitten kansalliselle tasolle vaan kaikki kansalliset valvojat ovat mukana tässä mekanismissa ja kaikki yhdessä harjoittavat tätä valvontaa sekä keskitetysti että kansallisella tasolla. Joten rakenteessa pitäisi olla mukana kaikki toimijat, jotta rakenteesta tulee tehokas, eikä pidä unohtaa, että kansalliset valvojat eivät oma pelkästään tietoa, vaan heillä on myöskin perinteitä ja myöskin toimivaltuuksia, ja pystyä toimimaan kansallisella tasolla ne valtuuksien varassa, mutta mikäli tätä suverensuutta ei jaeta ylikansallisella tasolla, hyvin vähän tulee muuttumaan suhteessa nykyisyyteen, nykyiseen tilanteeseen, ja silloin ei saataisikaan otettua eteenpäin tätä suurta aimoharppausta. Thank you now for the ECR. Was... Igor Rymanissa Bokrosh. Thank you very much for the opportunity to ask a... Kiitos mahdollisuudesta esittää kysymys. Minulla olisi erityinen kysymys elvyttämisestä, uudelleen järjestelyistä ja pääomittamisesta, kun ajatellaan Kreikan ja Kyproksen maksukyvyttömiä pankkeja. Vaikkakin on käytännönläheinen ja spesifi kysymys, niin uskon, että sillä on vaikutuksia ja seurauksia myös muihin kysymyksiin. Se voi olla joko huono tai hyvä ennakkotapaus. Kreikan tapauksessa me tiedämme, että neljä suurinta pankkia omaa ö, hyviä, mutta myös huonoja omaisuuseriä. Ja ennen pääomittamista nämä hyvät pääomaerät, omaisuuserät on pelastettava. Ja totta kai taseen kokoa pitää sitten pienentää. Eli on pienempi pääomittamistarve veronmaksajien varoilla. Kreikan pankkien asema on melkomoinen Albaniassa, Bulgariassa, Makedoniassa. Ne ovat tytäryrityksiä tavallaan emoyrityksillensä. Miksi Kreikan pankkeja ei pakoteta myymään näitä omaisuuseriä niin, että tarvittaisiinkin paljon vähemmän veronmaksajien rahoja pääomittamiseen? toimivat jonkinlaisena lypsylehminä. Sitten Kyproksen pankit, nehän ovat käytännössä maksukyvyttömiä. Oikeastaan keskustelu on harhaan johtavaa, se keskustelu, jota nyt käydään. Eli joko mennään täyden pääomittamisen suuntaan, miksi ei mentäisi siihen tilanteeseen, että jos tarve vaatii, niin pankit sitten suljettaisiin. Anglo-Irish esimerkki on hyvä esimerkki, jota voitaisiin tässä noudattaa. Grazie, presidentti. Uh, eh, prego. I'm not sure how exhaustive I can be on Cyprus because... En ole varma, kuinka tyhjentävästi voin vastata Kyproksen osalta, koska keskustelut ovat vielä meneillään, enkä halua millään tavalla ennakoida keskustelun tuloksia. Niitä käydään parhaillaan. Kreikan pankeista voin vain todeta, että Banco Kriisa julkaisi pääomittamisraporttinsa mukaan luettuna kaikki pankit, joilla on pääomitustarvetta. Huhtikuun 2013 mennessä tämä pääomittaminen pitäisi saada päätökseen, mikäli nämä omaisuuserät löytyvät ja olen varma, että ne otetaan huomioon. Niiden perusteella määritellään vakavaraisuussuhde. ydinpankit, jotka tulevat toisen kierroksen mukaan. Siellä tämän suhteen täytyy olla CT1 osalta yhdeksän korkeintaan. Ja perinteiset pääomittamistoimet ydinpankin osalta siinä on otettu käyttöön 16. tammikuuta yhteensä 57 miljardin osalta hätäapua rahapoliittisen operaatioiden kautta. Joten voitte havaita, että tämä on merkittävä edistystä jälleen kerran. Tämä on se, ehkä tämän mainut aiemmin. Hätäapulainat eurovyöhykkeillä ovat yksi osoitus niistä paineista, jonka alla eurovyöhyke toimii. Ja tämä Kreikan operaatio ja Irlannin toimenpideet, tai Irlannin hallituksen ja Irlannin keskuspankin välinen sopimus johtavat siihen, että hätäapua on annettu yhteensä merkitään paljon vähemmän kuin mitä aiemmin. Hätäavun määrä oli laskenut merkittävästi. If I may, I can go straight on now to the... Voin siirtyä nyt suoraan kuen kysymykseen esitteen. Nikos Juntis. Proedre. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση συμπτωματικά μοιάζει να αφορά την Ελλάδα. Kiitos puheenjohtaja. Tietystikin Kreikka on tällainen malli esimerkki, mutta Kreikan tilanteella tulee olemaan suuri merkitys muidenkin kannalta. Teillä on tietystikin velvollisuus tukea maata. IMFn puheenjohtaja Rovalla Garda on aloittanut keskustelua. Hän totesi, että mikäli on tehty vääriä laskelmia Kreikan osalta, silloin täytyy oikaista. Ja sitten kaikki ovat olleet hyvin hämmentyneitä tämän jälkeen. Ja sitten Reen puolestaan eilen puhui Euroopan unionin talousministerien kokouksessa. Hän totesi, että kyse on erittäin kohdennetuista toimista pelkästään ja että tämä kokonaisvaltainen keskustelu ja keskustelun vellominen täytyy saada loppumaan. Ja että täytyy odottaa ja katsoa, mitä, miten tilanne tulee kehittymään. Mikäli EKP on ainoa Troikan jäsen, joka ei puhu selkein sanakääntein. Niin eh, miten te voitte kommentoida tätä? Eikö teillä ole riittävästi asiantuntemusta vai annetteko e IMF tässä hoitaa työtä? Ja mitä erilaisiin tehtyihin tutkimuksiin tulee Kreikan osalta? Ovatko nämä tutkimukset eh, olleet oikeita arvioissaan vai onko tässä tehty jotakin vääriä arvioita ehkä? preface that this is more for... Ihan alustavasti tämähän kuuluu pikemminkin EKPn pääjohtajalle kuin ESRBn johtajalle. No, vastaan joka tapauksessa. Olen täysin samaa mieltä Olli Rehnin ja Christine Lagardin kanssa. Keskustelua on käyty paljon sellaisesta kysymyksestä, jota täysin varmasti ei voida arvioida – Haluaisin lukea teille seuraavan pätkän. Kun ajatellaan finanssipoliittisia kerrannaisvaikutuksia, niin kyse ei ole tällaisesta kerrannaisoletuksesta, vaan vaikutuksista, joita ohjelmalla on. On viivästyksiä, jotka voivat johtaa kuluttajan luottamuksen laskuun. Kreikan velka on kova, se ei pääse markkinoille, se ei saa rahoitusta markkinoilta ja se, siellä tarvitaan todellakin finanssipoliittista sopeutusta. Näin ollen sopeutusten määrää on vähennetty ja aikataulua on pidennetty kahdella vuodella. Kreikan kumppanit ja velkojat ovat sopineet tästä niin, että voidaan tehdä myönnytyksiä huomattavalla tavalla. Uudistettu ohjelma on täysin linjassa niiden oletusten kanssa, joita hiljan on joulu-tammikuussa korjattu. Vastaako tämä nyt kysymykseen? Ei ole mielestämme syitä tarkistaa tätä ohjelmaa tässä vaiheessa. Kriisin ratkaisu on edelleenkin Kreikan hallussa. Ja toivomme, että Kreikan hallitus täysin panee ohjelman täytäntöön tarpeen mukaisesti. Tässä se, mitä me voimme sanoa näistä finanssipoliittisista kerrannaisvaikutuksista. Olemme käyneet hedelmällistä näkemysten vaihtoa teknisellä tasolla ekonomistien, IMF, komission ja keskuspankin kesken. Ja olemme täysin käsitelleet, tutkineet tätä kysymystä kerrannaisvaikutuksista, jotta päästäisiin sopimukseen. Tässä vaiheessa, keskustelu toki on vielä käynnissä, ei ole syytä muuttaa arvioitamme Kreikasta. Kiitos. Minusta tuntuu, että tässä nyt ollaan hieman lipsumassa aiheen ulkopuolelle. Nyt ei ole keskityt pelkästään järjestelmäriskikomitean toimialan piirin kuuluviin asioihin. Claudia Morganti puhuu seuraavaksi EFD-ryhmän nimessä. Presidente, Presidente Draghi, faccio una domanda da cittadino Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos pääjohtajalle. Minulla on Toskanan kansalaisena kysymys, joka liittyy Monte Paskin pankkiin, joka on yksi vanhimmista pankeista maailmassa. Tämä on vähän aluepoliittinen kysymys, mutta haluaisin joitakin täsmennyksiä. Mehän tiedämme, että monet ongelmat liittyvät tähän pankkiin, Monte Paskin pankkiin, ja ne liittyvät siihen, miten Anton Veneta vuonna 2007 liittyi tähän pankkikysymykseen. Tämä Fiina on Santanderin pankin konsultti silloin, kun Anton Veneta myytiin Montedipaskille. Tuolloin Montedipaskilla ei ollut riittävästi varoja suorittaakseen tämän hankinnan, tämän oston. Valvontaviranomaisen olisi pitänyt estää tämä operaatio tuolloin, tuon aikana, että olitte Bank Italian päällikkönä. Miten te arvioitte nyt, miksi te ette pysäyttäneet tätä toimenpidettä? jos nämä tiedot ovat oikeita. Toisaalta taas, jos puhutaan Anton Venetan hinnasta, se oli paljon korkeampi kuin sen todellinen markkina-arvo. Ajattelen, että Goldman Sachsilla oli tärkeä rooli tässä Montepaskin Anton Venetan toiminnassa. Goldman Sachs hoiti myös neuvottelut Anton Venetan ja ja hollantilaisen AMB Amronpankin välillä vuonna 2005. Tuolloin te olitte vielä töissä Goldman Sachsilla. Hinta, joka maksettiin vuonna 2007 Santanderin toimesta, oliko se liian korkea ja eikö siinä ole vähän laitonta puuhaa kaiken taustalla? I will have to refer to uh, the statement published. Täytyy viitata siihen lausuntoon, jonka Banka Italia nettisivuillaan antoi. Banka Italia on tehnyt kaikkensa varmistaakseen asianmukaisuuden. Tästä on selkeä kertomus Banka Italian nettisivuilla. IMFn tiedottaja esitti arviot tilaisuudessa. IMFn tiimin näkemys on se, että Italian keskuspankki ryhtyi asianmukaisiin toimiin oikea-aikaisesti. Oikeudellisissa puitteissa puututtiin ongelmiin, joita Montedi Paskissa oli. Valvontatoimet toteutettiin asianmukaisesti, kun ongelmien akuuttius tuli ilmeiseksi, ja tämä jatkuu. Viittaisin näihin kahteen asiakirjaan. Toinen Banca d'Italialta löytyy nettisivuilta ja sitten IMFn lausunto. Ei pidä unohtaa, että minä lähetin nämä tarkastustiimit paikalle. Kiitos. Thank you. As I said before... Kiitos. Kuten totesin aiemmin, meidän täytyy nyt palata järjestelmäriskikomitean toimivallan piirin kuuluviin asioihin. Kyse myöskin poliittisista kysymyksistä, mutta tänään oli tarkoitus puhua ESRBn asioista. Uskon, että kysymyksesi ei ollut oikein asianmukainen. Ja minun mielestäni sen sait kyllä vastauksen. Ja nyt siirrymme kansanpuolueen puhujaan. Un'altra domanda, magari... Se ei ehkä ollut ihan asianmukainen. Clay? No jos ette millään tavalla ESRP, niin hyvin nopeasti sitten. non Niin, minä palaan tähän Monte di, Monte di Paschi pankkikysymykseen. Anteeksi nyt vain, mutta... We... Ei, ei käy. Tämä asia on loppuun käsitelty, eikä tämä liity millään tavalla ESRBn toimintaan, joten ei käy. Olen pahoillani, mutta siirrymme eteenpäin. Werner Langin. Werner, ole hyvä. Minä haluaisin nyt puhua itse asiasta. Kiitoksia pääjohtajan siitä, että kerroten se toimista, joihin viime vuoden aikana on ryhdytty. Menneisyydessä uudelleen on puhuttu valtion velasta ja 13 miljardista eurosta ja siitä, että kyse on suhteellisen suuma, suuresta summasta, mutta pankkialan bruttovelkaantuneisuus, eli passiiva puoli miinus oma pääoma, niin kyse on 31 miljardista eurosta. Ja pelkästään Kreikassa tämä luku on 39 miljardia. Kysymys kuuluu, kuinka tästä päästään eroon? Useita esimerkkejä on jo esitetty. Merkittävin niistä oli se, että omaan pääomaan oma pääoma koskeva vaatimus täytyy nostaa korkeammaksi. Ja OECDn tutkimuksen mukaan 410 miljardia lisää tarvittaisiin pelkästään ydinpääomaa, joten missä aikajanassa te näette tämän toteutuvan ESRBn puheenjohtajana? Ja mitä lisätoimia tarvittaisiin, tai mitä, mitkä lisätoimet olisivat järkeviä? lisäksi mainitsitte varjopankkitoiminnan ja kolmen maata, Ranskan, Irlannin ja Luxemburgin tässä yhteydessä. Ja totesitte, että tässä on tiettyjä vaaroja myöskin sijoittajan kannalta silloin, kun edellytetään tätä rahastoihin liittyvää muutosta ja sitten tämä kolmas kysymys, kuinka te näette riskikysymyksestä kansan, kansainvälisten tai maiden, välisen, maiden välisten näkemysten yhteensovittamisen? Miten tämä tulee toteutumaan käytännössä? Ensimmäisen kysymykseen. Basel kolmosen voimaan astuminen on asteittainen ja aivan oikeutusta syystä. Säätelijät haluavat välttää kielteisiä vaikutuksia – makrotaloudelliseen tilanteeseen. Sehän oli jo heikko. Me arvioimme tilannetta totta kai vuoden mittaan ja arvioimme omaisuuserien laatua sekä pankkien tilannetta. Toistaiseksi pankit ovat saaneet pääomaa Tämä pääomien kasvu on tapahtunut pikemminkin nimenomaan sitä kautta, että on, saa, on kerätty lisää pääomaa eikä ole purettu velkaastetta. Sitten toinen kysymys liittyi rahamarkkinarahastoihin. No niin, näistä MMFistä Näihin liittyy montakin asiaa. Yes. The, um, so in terms of coordination with... Kun ajattelemme koordinointia Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, meitä pidetään tiedotettuina siitä, mitä siellä tehdään tällä rintamalla. Meillä on yhteyksiä henkilökunnan tasolla ja on myös keskuspankista – toimijoita, jotka käyvät vierailulla. Sitten meillä on yhteispuheenjohtajuuksia. Me olemme käyneet, käy, me käymme maaliskuussa Yhdysvalloissa, esittelemme siellä järjestelmäriskikomitean työtä ja suosituksia. Yeah, there is a document by... Meillä on Fedin asiakirja, jossa puoletaan niitä ratkaisuja, joita myös me olemme esittäneet ESRBstä. me olemme tavallaan pidemmällä, kun ajattelemme näitä meidän suosituksiamme kuin mistä tällä hetkellä keskustellaan Yhdysvalloissa. Toki tilanne voi muuttua Yhdysvalloissakin tässä ajan mittaan. Kiitos. Darf esittää pienen lisäkysymyksen. Täällä puhuttiin valtion velkojen nolla-arvottamisesta ja miljardi on jo hyväksytty tätä varten. Ja Etelä-Euroopassa erityisesti tätä korkoeroa käytetään hyväksi ja ostetaan vielä enemmän valtion lainoja. Pankkivalvonta ja valtioiden rahoittaminen pitäisi selkeämmin erottaa toisistaan silloin, kun on kyse näistä varoista käytetään pikemminkin tavoitteiden vastaisesti. Ja toinen keskustelu, joka liittyy näiden valtion lainojen nollariskiarviointiin. Voitteko te jollakin tavalla sano tästä enemmän? Tämä on yksi niistä aiheista, joista oletettavasti keskustellaan neuvoston kokouksessa varsin pian. Nämä ovat kaikki pitkän aikavälin ratkaisuja. Yksi niistä voi olla se, että vaaditaan tiukempia pääoman vaatimuksia valtion joukkolainoille. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että valtiovelalla ei olisi tällaista nollariskitasoa. Taikka sitten olisi tällainen riskiarvo. Voidaan ajatella myös diversifikointivaatimuksia. Voidaan ajatella pilaria kolme ja tiedottamisvelvollisuuksia altistuksesta pankeissa. Sitten meillä on myös solvenssi kaksi ja se, mitä tulee vakuutusalan säätelyyn. Me todella tutkimme monenlaisia toimenpiteitä, monenlaisia toimia. Tämä on hyvin monimutkainen ala ja tässä täytyy muistaa myös aikaperspektiivi, varsin pitkä näkymä. Tällä alalla vaaditaan monimutkaisia, moninaisia toimia järjestelmäriskikomitea on täysin tietoinen siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä toimella voi olla. No tämä kyllä säikäyttää jäsenvaltiot, kun parlamentti esittää tarkistuksensa CRD 4. Esimerkiksi pysyvät osittaiset poikkeukset artiklasta 45, näkemyksemme siitä, ja sitten tämä CRR-kysymys, koska valtion velkariskiä täytyy painottaa, mikäli noudatetaan tätä uutta lähestymistapaa, joten silloin ei pitäisi pelkästään pistää hieman rahaa sivuun, jotta sitten saisi tämän nollariskiarvion ja yhteinen valvontamekanismi. Ehkä sen yhteydessä voidaan tällaisia asioita oikaista, mutta tämä olisi merkittävä ero nykyiseen, tai nykyyn merkittävä ero suhteessa Basel-sääntelyyn. Nyt sitten Herbert Dorfman kansanpuolen nimissä. Signor Presidente, le volevo fare una domanda circa un dossier che stiamo Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, minulla olisi kysymys asiakirjasta, jota me täällä olemme tutkineet ja työstäneet. On kyse pankkitoiminnasta, hyödyllisestä vai välttämättömästä – tämän tyyppisessä toimielimessä. Se tarkoittaa sitä, että on likviditeettiä tarpeeksi päiväkohtaiseen toimintaan. Ja CSTn sisällä kysymys kuuluukin, pitäisikö ne puolittaa, pitäisikö ne todella jakaa kahtia. Livello europeo. CSTssä voi olla pankkitoimintaa sillä ehdolla, että se saa siihen hyväksynnän eurooppalaisella tasolla. Mikä on eurooppalaisen järjestelmäriskikomitean rooli tässä kontekstissa, kun puhutaan näiden seesten säännöistämisestä ja mikä on rooli mikä lupa voidaan antaa tälle, minkälaiset luvat voidaan antaa tälle pankkitoiminnalle? Cui si occupa la BCE. Olen pahoillani, mutta tässä on EKP, joka tästä, joka hoitaa tätä asiaa, mutta me ehkä palaamme tähän kysymykseen ensi kerralla. Minä annan teille kirjallisen vastauksen ja kannanoton, joka antaa teille selvän kuvan EKPn roolista. We're all still struggling with it then. Did you want to come back? Haluaisitko sinä vielä lisäkysymyksen esittää? No hyvä, sitten viimeisen kysymyksen esittää Uudo Bulman st ryhmän nimissä. Herra pääjohtaja, CRT4 haluaisin vielä palata. Werner Langen esitti jo kysymyksen, joka koski valtion joukkovelkakirjalainoja. Minun kysymykseni liittyi myöskin tähän seikkaan. Huolimatta siitä, mitä tapahtuu näiden valtion obligaatioiden arvostuksen suhteen ja mitä näihin eurobondeihin tulee, joiden riskiarvojen pitäisi olla nolla. Viittasin tässä myöskin kansanpuolueen ryhmän kantoihin ja haluaisin näitä nyt olla heillekin vähän hieman mieleksi, joten kysyn seuraavaa. CRD4 neuvottelut ovat loppumetreillään. Ja se on hyvin, hyvin paljon puhuttu likviditeettiinstrumenteista myöskin Paaselin keskusteluiden valossa. Sanotaan, että likviditeettiin, likviditeetti koskevat vaatimukset pitäisi tiukentaa, prosenttilukua pitäisi laskea, mutta onko tämä oikean suuntaista toimintaa? Pitäisikö aina luopua Baselista? Pitääkö Baselina joustaa? Vai voitaisiinko tämä asia ratkaista jollakin tavalla niin, että tiukennusta saataisiin aikaan muulla tavoin Entä sitten joustavuus varsinkin näiden pääomapuskureiden osalta? Jotkut ovat teet lisää joustavuutta, jotkut maata varsinkin, jäsenvaltiot etenkin. Ja sitten toisaalta pääomamarkkinoilla on tarvetta viedä kehitystä asianmukaiseen suuntaan. Ja kysymyskin yhteisistä markkinasäännöksistä, eikä haluta, että yhteisiin sääntöihin jää porsanreikiä. Onko teillä nyt omaa arviotanne tästä ESRBn puheenjohtajan ominaisuudessa ja miten te näette tilanteen kehittymisen? Miten tämä asia pitäisi hoitaa kuntoon? On the, on the first question. Ensimmäisen kysymykseen, joka liittyy CRD. Baselin sopimus LCRstä on minusta hyvä sopimus. Kaikki sanottiin silloin, kun Mervyn King totesi omat kommenttinsa. En minä ota etäisyyttä hänen lausunnoistaan. Mikä on euroalueen todellisuus pankkisektorilla. Tämä täytyy muistaa. Ja miten likviditeettisäännökset vaikuttavat näiden pankkien liiketoimintamalliin? Ei pidä unohtaa sitä, että yksi niistä syistä, joista pankkien väliset markkinat eivät ole toimineet viimeisten kolmen neljän vuoden aikana. Ja tästä syystä pankit ovat entistä riippuvaisempia keskuspankista, EKPstä. Syy tälle on se, että lainan anto ja otto pankkien välillä on tullut tappiolliseksi. Baselin sopimus ottaa huomioon tämän asiaintilan ja pyrkii muuttamaan pääoma luotto suhdelukua niin, että sitten se ei aiheuta aiheuttaisi niin merkittävää haittaa pankkien välisillä markkinoilla kuin mitä se on aiemmin aiheuttanut. No sitten toinen kysymys. Meillä on laaja konsensus siitä, että me emme halua, että naapurin politiikka haittaa omaa toimintaa. Eli pitää toimia koordinoidusti makrotason valvonnassa. Järjestelmäriski komitea yhdessä pankkivalvontaviranomaisen kanssa tukee tässä komissiota ja neuvostoa, kun ne tekevät asiasta päätöksiä. Sitten täytyy muistaa myös kansallinen makrotalousvalvonta yhtenäismarkkinoiden periaatteiden mukaisesti. Meillä on käynnissä vuoropuhelu joustavasti kansallisten viranomaisten kesken. Tämä perustuu koordinointiprosessille, joka toki on vapaaehtoista. Tällä pyritään välttämään kerrannaisvaikutukset kansallisista toimista. Totta kai järjestelmäriskikomitealla on oma roolinsa tässä kuviossa. Uh, Kiitoksia. Tähän päättyy SRBn kuuleminen juuri oikeaan aikaan. Seuraava rahapoliittinen kuuleminen ja SRBn, SRBn pääjohtajan kuuleminen on 8. päivä heinäkuuta, mutta pysykää vielä paikoillanne, koska varapuheenjohtaja Pablo hoitaa täällä ilmoitusasiat sillä aikaa, kun minä ohjaan Marion täältä pois paikan päältä. Joten älkää nyt vielä menkö mihinkään. Hello everyone. It will take a few... Minuutti vielä ennen kuin päätämme tämän kokouksen. Kohta viisi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin tiistaina 19. helmikuuta, eli huomenna, menemme toiseen kokoussaliin. Muistuttaisin teitä siitä, että huomisaamun kokous järjestetään ASP 5 G3-salissa Olisimme halunneet samaan paikkaan sitten huomenna iltapäiväksi, mutta me halusimme, että Mario Dragin kuuleminen olisi asianmukaisessa salissa, joten tästä tämä muutos johtui. Millä olivat trilogit sitten? Päivänvaatimuksia koskeva trilogi, poliittinen vuoropuhelu tai kolmikantakeskustelu järjestettiin jo 5. ja 7 syyskuuta Strasburgissa. Basel ykkönen ja sitten velkaantuneisuusaste ja luoton arvon laskeminen ja keskusvastapuolet näitä koskevat asiat ovat nyt olleet puheena. Likviditeettikysymyksen osalta parlamentti ja neuvosto eivät ole vielä onnistuneet sopimaan siitä, kuinka pankkivalvonta asia saadaan kuntoon. Kompromisseja ollaan parhaan laatimassa. Kaikki osapuolet tarkastelevat tällä välin, mihin saakka on päästy. Seuraava poliittinen vuoropuhelu järjestetään huomenna. Fiskalisohjelmasta ensimmäinen keskustelu käytiin 13. tammikuuta. Seuraavalla alueella vielä ongelmia veroasiantuntijoiden rooli kolmansista maista, kolmansien maiden osallistuminen koulutustoimiin ja muihin toimiin, soveltamisala, tiedottaminen, Ah, eh, budjettikatto. Yksi työryhmän kokous on määrä järjestää 20. helmikuuta. Based on 27 February and aims to address Helmikuussa on tarkoituksena vielä tarkastella painopistealueita ja ohjelman arviointia. Tullaan samassa yhteydessä käsittelemään yhteinen valvontajärjestelmä. 6. helmikuuta Strasbourg järjestettiin tästä keskustelu. Edistys saatiin joidenkin kappaleiden ja johdotosan kappaleiden osalta. Suurin osa poliittisista kysymyksistä on nyt saatu määriteltyä. Hyvää edistystä saatiin aikaan myös teknisempien seikkojen suhteen. Seuraava kolmikantakeskustelu tullaan käymään 21. helmikuuta. Se pankkivalvonta viranomaista koskevaa asetusta pelkästään. Tämän asetuksen osalta on keskustelut, ovat keskustelut vielä aivan lapsen kengissään. Vielä viimeinen asia. Vuonna 2013 kokousaikataulun hyväksyminen. Sen jälkeen kun tammikuussa täysistunto hyväksyy parlamentin uuden kalenterin tälle vuodelle, tai siis puheenjohtaja kokous hyväksyy parlamentin uuden kalenterin tälle vuodelle. Tämän jälkeen teille jaettiin valiokuntamme kokous aikatauluehdotus vuoden 2011 Valikuntakokoukset, jotka oli määrä pitää 9. ja 10. lokakuuta neljä puolikasta päivää on perutettu, koska lokakuussa järjestetään tuolloin täysistunto viikko tiistai 24. syyskuuta kello 9-12.30 sekä 15. päivä kolmesta puoli seitsemän meillä on korvat kokoukset maanantai 30. syyskuuta kolmesta puoli seitsemän ja maanantaina 30. lokakuuta kolmesta puoli seitsemän jälleen kerran ovat nämä uudet kokousajat. Katsomme, että tämä luonnos, aikataululuonnos on hyväksytty, ellei kenelläkään mitään tähän sanottavaa. Kiitoksia. Tähän päättyy valiokuntamme kokous tänään. Huomenna tapaamme kello yhdeksältä salissa 5G3. Kiitoksia kaikille.